Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Me tulemme nyt esityslistan kohtaan seitsemän. Brandnerin mietintö. Kaksi Brandnerin mietintöä. Se on jo aika paljon. Ensinnäkin käsittelemme direktiivi 2004-109 EY. Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeelle laskijoita koskeviin tiettyihin liittyvien avoimuusvaatimien yhdenmukaistamisesta annettu direktiivi ja komission direktiivin muuttaminen. Onko esitellä mitä sanottavaa? Ei ole, niin sitten voimmekin äänestää. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. eipä täällä nyt katsota hyvin puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 19 puolesta 25 vastaan. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty samalla enemmistöllä puolesta 11. Vastaan. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkastus 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi ja vedetty pois kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sähköinen äänestys nä- tästä koko lausunnosta. Kaksikymmentäkaksi puolesta 25 vastaan hylätty. Hylätty. Ei tällaista ole koskaan tapahtunut, mutta kaikki voi tapahtua joskus ensimmäisen kerran. Tulos oli 25 vastaan 22 puolesta. Nyt tulemme toiseen mietintöön edustaja Brandnerilta. Näin tässä ainakin omassa ryhmässäni jotain plusmerkkejä. Ehkä tilanne on sitten vähän eri. Edustaja Brandner. First one, this is... Niin tuosta ensimmäisestä. Tämä on Affetin toimivallan ulkopuolella. Siksi en laittanut siihen mitään. Siksi oikeastaan ehdottaisin, ettei siitä äänestetä, mutta voi sitä äänestää. Mutta Perhaps you can explain us why. Ehkä voitte selittää myös miksi. No, kun ulkoasian valiokunta rajaa työnsä, kun koko direktiivi on hyvin laaja, sinän yksityiskohtia paljon tilinpidosta, yritysten avoimuudesta ja niin edelleen. Näistä yksityiskohdista ei puhuttu ja yksi tarkistus oli yksityiskohtainen tarkistus, joka ei ulkopolitiikkaan liity ollenkaan. Siksi se ei mielestäni oikeastaan liity meidän valiokuntamme työhön. Anyone uh, else to say something about it? Haluaako joku sanoa tästä jotain? Edustaja Kaarens, onko hän paikalla? Herra Kaarens. Ja Ungureanu. Voitteko kertoa kantamme tähän? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tästä kohdasta pitäisi ehkä keskustella, koska tarkistus jota tässä on esitetty, on myös ulkoasiainvaliokunnan toimivallan ulkopuolelle sama logiikkaa noudatettaisiin. Nyt on mielestäni liian myöhäistä tehdä tämän tyyppisiä huomioita ja nyt pitäisi mielestäni vain äänestää. Stimme ab. No äänestetään. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 9 vastaan niin hyväksytty. Sitten tarkistus 31 vedetty pois, kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 23 puolesta 27 vastaan hylätty. 4 puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. 32 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hylätty. 35 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39.40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sama enemmistö, mutta hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 44 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 45. Ei se raukeaa. 7.46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 raukeaa. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 raukeaa. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. 27 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 9 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 54 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, hylätty. 55 puolesta vastaan, hylätty. 12.56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13.57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 14.58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15, 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1661 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1764 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 29 vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2068 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. 24 tarkistetaan. Äänestys alkaa. 24. A. Ykkös, yhdestä. Tarkistus yksi, vaikka se olikin päättynyt. Tarkistus yksi. Tarkistus yksi. Päättyy. Äänestys päättyy. 26 puolesta 27 vastaan. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei, hyväksytty, anteeksi, hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Ungureanu. Kiitos puheenjohtaja. Kun tämä äänestys nyt heijastelee ryhmämme kantaa, haluaisin suositella, että äänestämme loppuäänestyksessä puolesta. Daraus schließe ich, dass die Einschätzung über die Abstimmung vorher pessimistischer war. ilmeisesti arvioitte eri tavalla kuin äh, nyt lopputulos oli. Niin me oikeastaan odottimme enemmän äänestäjiä tänne, mutta yksin tässä on vaikea taistella, mutta me olemme vastaan. No, no, Sala Franka. Tämä on minulle vain vinkki siitä, että kompromissitarkistuksissa on ehkä enemmän mm, yritettävä saada yhteisymmärrystä kuin mitä on äh, tapahtunut. No niin, sitten sähköinen loppuäänestys, eli koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä mietintö on hyväksytty 27 ääntä puolesta 26 vastaan. Kyllä tämä on kantava pohja. Edustaja Gaaler, älkää tehkö tuollaisia kommentteja. Tämä voisi käydä kyllä teillekin joskus. Nyt menemme sitten Ruutsekin lausuntoon. Miten tämä lausutaan oikein? Rouchek. Onko hän paikalla vai vieläkin jalkapalloottelussa? Edustaja Zahler. Onko teillä kommentteja? Ei ole. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta. Ei ketään vastaan. Sitten menemme esityslistan kohtaan 10. Gentilinja Pirel.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 Meine Damen und Herren, ich, äh... Hyvät naiset ja herrat, haluaisin uudelleen avata tämän kokouksen. Olen iloinen, että Gentilini on täällä tänään ja herra Mirel ulkosuhdehallinnosta ja laajentumispääosastolta. Haluaisimme tänään keskustella kehityksestä Serbiassa vaalien jälkeen. Siellähän oli parlamentti- ja paikallisvaalit, mutta myös yllättäen aikaistetut presidentinvaalit. Ja meidän täytyy tunnustaa, että kansainväliset vaalitarkkailijat ovat sanoneet, että nämä olivat avoimet ja puhtaat vaalit, mitä tulee kilpailuun, mutta mitä tulee avoimuuteen ja tiedotusvälineiden vapauteen, tilannetta voitaisiin vielä parantaa. Presidentti Nikolic oli viime viikolla täällä. Hän tapasi Van Rompuyn, Ashtonin ja Fyylen. Ja kumpikin osapuoli sanoo, että tämä tapaaminen oli myönteinen. Presidentti Nikolic eh, sanoi, että Serbia on erittäin päättäväinen siinä, että se haluaa päästä Euroopan unionin jäseneksi ja tämä eh, sopimus, joka Belgrad-Pristinan vuoropuhelussa on saatu aikaan, pannaan täytäntöön. Hän sanoi myös, että hän aikoo vahvistaa tätä ehdokasstatusta olen kuullut, että tämä vakaus- ja assosiointisopimus on ratifioitu kaikissa valtioissa paitsi yhdessä. Mikä maa ei ole sitä ratifioinut, minua se kiinnostaisi ja mistä syistä. Ja uskon, että Serbia kyllä tietää, että se on tärkeä Euroopan integraation kannalta. Eh, ja tärkeää on myös, että se kehittää hyvät naapuruussuhteet, koska tämä on eh, tärkeä mittatikku liittymisprosessilla. Annan nyt ensin herra Tinille puheenvuoron ja sitten herra Mirellille. Eh, herra Mirel kyllä voi sisällöllisesti antaa tärkeää tietoa, mutta hänen ään äänensä ei kestä, joten hänellä voi olla vähän vaikeuksia sanoa asioita meille ääneen. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. It's, it's a real pleasure to be... Kiitoksia puhemies. On suuri ilo olla täällä tänään. Muutamia huomioita tässä. Puheenjohtaja esittelikin asiat erittäin hyvin. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin tuoda esiin, on se, että Euroopan politiikka on erittäin selkeä Serbian suhteen ja muun tämän alueen suhteen. Neuvostosta on tullut paljon päätelmiä viime kuussa joulukuun neuvostossa kesteltiin paljon laajentumiskysymyksiä, ei vain Serbian suhteen, vaan koko tämän alueen suhteen, ja uskon, että tämä on paras viesti siitä, mitä voisimme lähettää eteenpäin. Laajentuminen on liikkeellä, sitä käsitellään, siitä keskustellaan ja en, uskon, että se mitä voimme sanoa on se, että siirrymme eteenpäin aikataulun puitteissa. Aikataulu sisältää kaiken, siinä ei ole aika rajoja. Nämähän riippuvat tietyistä edistyksistä ja kuinka nopeasti ne saavutetaan, mutta tämä viesti on erittäin hyvä Serbialle mielestäni ja koko alueelle. Tässä kontekstissa olen sitä mieltä, että alueellinen yhteistyö oli erittäin tärkeää. Tärkeä asia, jota käsiteltiin. Naapurustosuhteet ovat erittäin tärkeät ja uskon, että tässä oli erittäin tärkeää kun ehdokasmaan status Serbialle annettiin, että nämä naapurustokysymykset otettiin huomioon. Sitten vaalien suhteen puheenjohtaja muistutti jo meitä siitä, mitä on tapahtunut. Äh, mitä kansainväliset tarkkailijat ovat arvioineet. Keskustelut, kuten tiedätte, jatkuvat yhä ja on hyvin vaikeaa tehdä mitään ennusteita hallituksen muodostumisen suhteen. Jonkin verran aikaa tulee kulumaan. Mitä nopeammin tämä tapahtuu, sitä parempi. Eurooppalaisesta näkökulmasta, mitä nopeammin me voimme äh, ryhtyä yhteistyöhön uuden hallituksen kanssa, sitä parempi tilanne on, mutta uskon, että tässä on yksi asia, joka on fakta, joka voidaan kampanjasta ja vaaleista todeta Serbiassa. Euroopan unioni on nyt suurempien poliittisten ryhmien ja puolueiden ähm, kiinnostuksen huipulla. Nyt ei ole enää mitään äh, erimielisyyksiä. Kaksi suurinta poliittista ryhmittymää Serbiassa pitää Euroopan unionia tärkeänä kysymyksenä, ja tämä on hyvin tärkeä meille. E, jos heidän esityslistansa on hyvin selkeä, kuten meidänkin, niin tämä on hyvä asia. En usko, että on mahdollista ennustaa, kuinka kauan aikaa tulee menemään siihen, että tavoitteet saavutetaan, mutta on tärkeää, ettei Euroopan unioni sekaannu hallituksen muodostumiseen. Kuten tässä herra Brook huomautti viime viikolla, meillä oli mahdollisuus keskustella Euroopan unionin ja Serbian suhteista. Uskon, että Catherine Ashtonin kanssa järjestetty keskustelu on erittäin hyvä ilmapiiriltään ja muutoin. Kuten todettua, tämä oli ensimmäinen monien kokousten sarjassa. Ja viesti oli se, että me toivomme, että Serbia jatkaa Euroopan unionin tiellään. Tietenkin paljon uudistuksia on vielä tehtävänä, kuten tässä sanoin. Vuoropuhelun suhteen Nikolic sanoi, että hän toivoo, että kaikki sopimukset, jotka tähän asti on tehty, saadaan toimeenpantua. Mielestäni tämä on hyvä asia. Ja heti kun hallitus on muodostettu, meillä on ö, mahdollisuus edessämme, olisi mielestäni tärkeää siirtyä eteenpäin. Näiden keskusteluiden seurantana tähän liittyy myöskin sovittelu- ja naapurustosuhteet ja Serbia yhä haluaa tukea koko alueen vakautta ja tasapainoa ja mitään sijaa ei ole menneisyyden retoriikalle enää tässä tilanteessa. Uskoisin, että tämän sodan jälkeen Robert Cooper matkustaa Pristina ja Belgradiin yli huomenna ja sopimuksista ja niiden toimeenpanosta aletaan taas keskustella yksityiskohtaisesti, mikä tilanne on ja kuka on tekemässä mitä. Ja tämä on minun puoleltani nyt se, mitä minulle sanottavana. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Herra Mirel, yrittäkää parhaanne. Kiitos puheenjohtaja. Kuten puheenjohtaja sanoi, minulla on ehkä vähän ongelmia tässä puhua, kun ääni on lähtemäisillä, mutta yritän kuitenkin. Ennen kuin herra Nikolic tuli Brysselin 14. päivä komission jäsen Fyyle, kutsuttiin hänen virkanastujaisjulollisuuksiin. Ja valittu presidentti Nikolic hän tapasi hänet ja muita henkilöitä, jotka ovat uudessa hallituksessa luultavasti. Ja hänen viestinsä oli silloin hyvin selkeä Kosovan suhteista. En halua toistaa, mitä juuri kuulimme. Toinen viesti selkeästi liittyy alueelliseen yhteistyöhön ja sovintoon alueella erityisesti Helen Nikolicin tekemien julkilausumien jälkeen. Tuosta seikasta 15. toukokuuta oli kokous, jossa herra Nikolic toisti sen, minkä hän oli jo Brysselissä sanonut, että hän oli hyvin sitoutunut alueelliseen yhteistyöhön ja sovintoon. Komission jäsen Fyyle vei tärkeät viestit, jotka ainakin osittain olivat viime lokakuun edistyskertomuksessa myös mukana. Jotkut niistä ovat nyt muuttumassa todella tärkeiksi. Oikeuslaitoksen uudistamisen jatkaminen on erittäin tärkeä asia. Tuomareiden ja syyttäjien nimeä, nimittäminen ja se, että vetomuksiin saadaan nopeasti va- vastaus. Tiedotusvälineiden vapaus, vaalit ja kampanjointi osoittivat, että median vapautta voidaan varmasti parantaa. Ja tämä on yksi niistä viesteistä, joka välitettiin. Korruption vastainen työ. Paljon on tehtävä Serbiassa tällä saralla. Ja sitten viimeinen, tai ei nyt ehkä viimeinen, mutta hyvin tärkeä viesti joka tapauksessa, joka muuttuu yhä kiireellisemmäksi Serbiassaan rakenteellisten ja taloudellisten uudosten, uudistusten toteuttaminen. Taloustilanne ei ole kovin hyvä. Nyt on nähty, että valuutan arvo on laskenut viime viikkojen aikana ja valtio todella tarvitsee nopeasti rakenneuudistuksia, talouspoliittisia uudistuksia. Tässä nämä viestit siis. Ja samalla viestittiin halukkuutta auttaa kaikissa näissä kysymyksissä jos on tarpeen. Kiitos, herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Kukan. Chair of the delegation. Valtuuskunnan puheenjohtajana. One has no voice, another has no microphone. Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, anteeksi. Vain muutama kommentti. Olen täysin samaa mieltä näiden kahden herran kanssa. Jo pelkästään Serbian tärkeä asema alueella ja meidän eh, kiinnostuksemme jatkaa laajentumisprosessia, niin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa yhteistyötä Serbian demokraattisesti valitun presidentin Nikolicin kanssa ja hallituksen kanssa, joka muodostetaan vapaiden demokraattisten vaalien jälkeen. Meidän tulisi arvioida uutta presidenttiä ja hallitusta sen pohjalta, mitä he sanovat ja mitä he aikovat tehdä meidän ei tulisi demonisoida uutta presidenttiä, kuten joissakin piireissä tehdään. Meidän tulisi ottaa hänet mukaan täyteen yhteistyöhön koskien Serbian tulevaa integrointia. on erittäin tärkeää aloittaa tämä Belgrad-Pristina vuoropuhelu uudelleen olisi tärkeää saada selkeä visio siitä, mitä me haluamme tältä vuoropuhelulta ja miten toimimme tulevaisuudessa, koska presidentti Nikolic sanoi, että hänen tulisi olla neuvottelujen johtaja Serbian puolelta. En nyt tiedä, miten tämä tulee toimimaan. Ja lisäksi mielestäni on erittäin tärkeää, että kaikki Euroopan toimielimet puhuvat samalla äänellä, välittävät saman viestin. Presidentti Nikolicin viime vierailussa näin oli, kun paikalla oli Rompai, Ashton ja Barroso. Ja on tärkeää, että näin toimitaan tulevaisuudessakin. Tietenkin on tärkeää katsoa, miten tilanne Kosovossa kehittyy. nyt vaikuttaa siltä, että Serbian suhteet Kosovoon ovat normalisoitumassa. Meidän täytyisi ehkä määritellä, mitä normalisoituminen on. Minun maassani normalisoituminen tarkoitti sitä, äh, kun äh, venäläiset, äh, kun Neuvostoliitto miehitti Tsekoslovakian vuoden 1968 jälkeen. Sitä me kutsumme normalisoinniksi. Mitä tällä sitten tarkoitetaan? mahdollisesti suhteita, jotka eivät vaaranna Länsi-Balkanin maiden vakautta, mutta paljon parempi olisi, jos tietäisimme, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Sen sijaan, että loisimme jotain hankalia filosofisia rakennelmia, joita voimme käyttää kyllä puheissa, mutta jotka eivät sitten muuta tilannetta paikan päällä. Kiitoksia oikein paljon. <clears throat> Kiitoksia. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Schöpflinille ja pyytäisin, että puhuisitte vain kaksi minuuttia. Edustaja Schöpflin. Very much. Two minutes is a very severe... Kiitoksia. Kaksi minuuttia on hyvin kovaa kuria. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka hyväksyvät sen, että Nikolic valittiin demokraattisissa vaaleissa. Olen minä puhunut marraskuussa, tunnen hänen kanssaan ja minun tunteeni oli se, että hänen sitoumuksensa Euroopan unionia kohti on vilpitön. Hänen vaalivoittonsa ja sen aiheuttama reaktio kansainvälisessä mediassa mielestäni on ollut aivan vääränlainen. Hänen viimeaikaiset tekonsa ja lausuntonsa ovat sellaisia, että on, ne tuntuvat heijastelevan halua pitää hänen äänestäjänsä tyytyväisenä. Kaikki serbialaiset ei välttämättä eivät välttämättä ole samaa mieltä. Monet heistä eivät ole kovinkaan Eurooppa-mielisiä, ja jos tämän tyyppiseen uudistukseen ryhdytään, se on jotakin, mitä meidän tulee ottaa huomioon. Minä sanoisin, että talous on suurimpia ongelmia. Talous on hyvin suuressa sekasorrossa, työttömyys on hyvin suurta, erityisesti nuorten työttömyys voi olla lähes 50 prosenttia riippuen laskentatavasta politiikan suhteen sanoisin, että ei pidä kuvitella, että joku olisi vähemmän nationalistinen kuin Nikolic, Dragandilas tai muut ovat aivan yhtä nationalistisia kuin Nikolic. Kun otetaan huomioon, että he olivat sosialistia, sosialistisia Mikolicin vuosina, tämä on jotakin, mitä meidän ei tulisi unohtaa. Serbia on yhä traumatisoitunut yhteiskunta, jossa on voimia haavoja on olemassa ja meidän ei tulisi odottaa ehkä liikaa siltä. Olen aivan samaa mieltä, että median vapauden korruption suhteen suuria edistyksiä on vielä saavutettavana ja median suhteen on erittäin tärkeää, että osoitetaan mahdollisimman laajaa tukea. Minä en sulkisi täysin pois sitä mahdollisuutta, että näiden neuvotteluiden lopputulos olisi koalitiohallitus, mikä sitten helpottaisi asioita. Me tulemme näkemään tämän. Thank you. Kiitoksia edustaja Koppa, kaksi minuuttia. Gentlemen for your presentation. Paljon kiitoksia teidän alustuksestanne. Serbian kansa on <clears throat> tehnyt demokraattisen valintansa. Sitä on kunnioitettava, analysoitava kunnolla. Minun ja ryhmäni mielestä serbialaiset eivät mitenkään voi muuttaa kehitystä Euroopan suuntaan presidentti Nikolic valittiin niukalla enemmistöllä Tadjitsin yli ja näin annettiin puolueelle keskeinen rooli myös hallituksen muodostamisessa. Olen samaa mieltä siitä, ettei pitäisi demonisoida presidentti Nikolicia. Kuitenkin hän on nämä julkilausumansa esittänyt, ja huolestuttavin niistä kai oli, joka liittyi kansanmurhan kieltämiseen. Selkeästi tämä on askel kehityksessä taaksepäin ja johtaa spekulointiin, joka ei voi johtaa mihinkään. Olemme iloisia siitä, että parlamentin puhemies Martin Schulz otti tämän aiheen esiin julkilausumassaan täysistunnon aluksi viime viikolla Strasbourgissa. Meidän on painotettava sitä, että uuden Serbian presidentin on jatkettava työtä jota hänen edeltäjänsä teki, niin että käytännössä tuetaan alueellista yhteistyötä, sovintoa, vakautta ja rauhaa Länsi-Balkanin alueella. Me tiedämme, että hallituksen muodostus on hankala tehtävä, koska parlamentissa on 44 puoluetta. Mutta kompromissi on varmasti mahdollista ja välttämätöntä. Kaikkien on osoitettava nyt velvollisuuden tuntoa – ja tämän pitäisi olla viestimme Belgradiin. Me haluamme toimivan hallituksen, paikalle mahdollisimman pian hallituksen, joka voi ajaa uudistusprosessia kohti EUn integroitumista. Kosovosta olen aivan samaa mieltä edustaja Kukanin kanssa siitä, että vuoropuhelun on alettava mahdollisimman pian. Ja kantamme tuosta suhteiden normalisoimisesta on se, että tämä on todella ykkösprioriteetti en ja tätä kantaa normalisoinnista. Normalisointi on mielestäni pragmaattinen lähestymistapa. Tavoite on varmaankin loppujen lopuksi sama. Mutta paljon helpompaa näin Serbialle ja niille valtioille, jotka eivät ole tunnustaneet. Hyvässä hengessä on toteutettava EUn toivomia uudistuksia ja vuoropuhelun on jatkettava. Meidän kaikkien on tuettava tätä prosessia mielestäni. Kaikki tiedämme, että tämän prosessin kautta voidaan huolehtia myös Kosovon alueella asuvien serbien oikeuksista. Ja tietenkin auttaa myöskin Kosovon Serbian alueellista sopimusta. Meidän pitäisi tukea näitä ihmisiä, joita ei saa hylätä EUn tai kansainvälisen yhteisön puolelta. Kiitos. Cornelissen, please. Kiitoksia edustaja Cornelissen. Puhun ihan lyhyesti, koska edustaja Koppa on sanonut jo paljon siitä, mitä minä halusin sanoa. Halusin vain kysyä näistä valitettavista kommenteista, joita eh, herra Nikolic teki Srebrenican eh, kansanmurhasta kielsi, että se oli se. Ja sitten Vukovasta minä olin Balkanin maissa viime viikonloppuna, niin tämä on kyllä todella suuri juttu siellä. Kuulin EUn puolelta sitä, että sanotaan hän, katsotaan hänen tekojaan eikä hänen sanojaan, mutta minun mielestäni tässä kielletään se, kuinka tärkeää retoriikka on naapuruussuhteiden parantamisessa tai tässä tapauksessa huonontamisessa. Joten miten EU aikoo käsitellä tätä mahdollisesti, jos tämä toistuu? Thank you very much, Mrs. Nates, please. Kiitoksia, edustaja Nates. Thank you very much in the... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kollegan ö, ollessa poissa, Katsin oli esittelijänä Serbian suhteen voisin esitellä ryhmäni kannan lyhyesti. Ryhmäni on aivan alusta lähtien ollut ehkä kriittinen tukija Serbialle ja kriittisesti tukemassa Serbian liittymistä Euroopan unioniin oikealla hetkellä. Ilman, että olisimme olleet monien kriteerien suhteen kuitenkaan turhan löyhiä. Olen tyytyväinen, että vaalit olivat suhteellisen läpinäkyvät ja reilut, niin että tätä tulosta ei voida suuresti kyseenalaistaa. Voisin, en halua nyt näiden valittujen henkilöiden persoonallisuutta kommentoida. Meidän täytyy tehdä heidän kanssaan yhteistyötä olivatpa he minkälaisia sitten tahansa. Sitten presidentin huomio siitä, että Srebrenica ei olisi ollut joukkomurha. Tämä oli erittäin valitettava lausunto. Pitäisi olla erittäin tärkeällä sijalla se, että normaalien naapurustosuhteiden kehittyminen Serbian ja Kosovon välillä olisi kaikkien etusijalla, ei vain tasapainon ja rauhan vuoksi tällä alueella, vaan siksi, että vaikuttaa siltä, että pohjois Kosovo on kehittymässä kaikenlaisen rikollisuuden ja laittoman toiminnan keskukseksi tällä alueella, ja se ei voi olla kenenkään etujen mukaista. Minä siis uskoisin, että meidän tulee korostaa enemmän sitä, että saisimme aikaan kentällä suurempia muutoksia. Kiitoksia. Please. Kiitoksia edustaja Vaikel. I think that the... Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että tärkein vaalitulos Serbiassa itse asiassa oli se, että konservatiivi osa politiikkaa ja kansalaisyhteisö on saanut mahdollisuuden osallistua ja kantaa vastuuta. Vastuuta eurooppalaisesta Serbian tulevaisuudesta. Tässä mielessä pidän presidentti Nikolicin valintaa en niinkään huonona uutisena. Väärin on satsata kaikki yhteen ja toivoa, että Kadic ja ne, jotka johtivat aikaisemmin maata, ovat ainoa mahdollisuus Serbialle. Tietenkin Nikolicin ensimmäiset julkilausumat olivat valitettavia ja heijastelevat periaatteessa sitä, että hän oli enemmän tai vähemmän paikallispoliitikko. Hänellä ei ollut kansainvälistä kokemusta eikä yhteyksiä eurooppalaisten ystävien suuntaan. Nyt minusta tuntuu, että hän saa tukea Euroopan konservatiivilta Tätä tukea varmasti tarvitaan ja sallittakoon, että sanon, että Euroopan konservatiivit kyllä tukevat joskus paljon pahempiakin henkilöitä kuin mitä Nikolic on. Tähän liittyy hyvin arkaluontoisia kysymyksiä, kun puhutaan Nikolicin asemasta – Kosovo ja Bosnia-Herzegovina. Hänen Srebrenica-kommenttinsa tavallaan ottivat suuntaan Dodicin suuntaan, mikä ei ole hyvä asia millään muotoa, mutta minusta tuntuu, että meidän pitäisi myös ottaa huomioon, että totta kai Serbian talousongelmat ovat perusongelmia – tiellä kohti Euroopan integraatiota, mutta hyvä esimerkki heillä on omissa puitteissaan Voivodinnassa. Ja minusta tuntuu, että meidän pitäisi huomata Voivodinan alueen hyvin myönteinen kehitys. Kiitos. Kiitoksia. Jos lähtee pahimmasta, niin sitten kaikki on parannusta. Edustaja Kreisel Kiitoksia puheenjohtaja. Olen 90 prosenttisesti samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Me emme kuitenkaan saisi unohtaa erästä asiaa tässä keskustelussa. Valitettavasti meidän Euroopan unioni on kaikessa, muuta kuin hyvässä eh, jamassa. Jos katsoo yksittäisten jäsenvaltioiden tilannetta, eikä tässä jätä Saksaa laisinkaan ulkopuolelle, niin siellä kuulee kyllä keskusteluja, jotka ovat pelottavia. Ei tarvitse ollenkaan Mikolicia tai muuta kuunnella. Äh, me tiedämme, mitä äh, Alankomaassa tapahtuu, mitä perussuomalaiset sanovat, mitä Jobbik tekee, mitä Fides tekee. Että Tärkeää Serbiassa on ei vain liittymisen mahdollisuus, vaan että he toimivat oman kansansa puolesta, ei pelkästään sen takia, että halutaan liittyä. Se on vielä kaukana. Meidän tulisi auttaa Serbiaa kaikissa uudistuksissa selvästi tarvitsevat myös toivoa ja valoa tunnelin päässä nähdäkseen, että me voimme paremmin, jos teemme uudistuksia itsemme takia, siis mm, tie on ikään kuin matkan, eikä pelkästään päämäärälle tärkeä. Meidän ei tulisi jokaista eh, valtion päämiehen sanaa panna eh, kultaiselle vaalla, jos ajattelee mitä ehm, eh, Berlusconi sanoi, niin minua kyllä huimaa, tai mitä Kreikassa sanottiin, jos täällä kuulee joitakin saksalaisia osavaltioiden pääministerejä, niin kyllä meidänkin on vielä opittavaa. Meidän täytyy vakauttaa koko alue ja ähm, äh, Kroatian liittyminen on tärkeä viesti. Me elämme nopeammassa ajassa kuin aikaisemmin, ja jos katsotaan, mitä Euroopan unioni, kun se äh, hiili- ja äh, unioni, ja teräysyhteisöstä alkoi, niin olemme kyllä paljon saavuttaneet. Meidän täytyy olla optimistisempia ja tehdä kovasti töitä. Please. Kiitoksia, edustaja Tanok. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen jatkossakin Serbian vahva ystävä ja sen euroatlanttisten toiveiden kannattaja, vaikka se ei varmaan vielä pitkään aikaan halua EU-hun liittyä. mutta olen samaa mieltä Kukanin kanssa, meidän ei tule demonisoida Nikolicia, mutta tietenkin Srebrenican äh, kansanmurhan kieltäminen on moraalisesti hyväksymätöntä eikä helpota rauhan ja vakauden saamista alueella. Mm, äh, Schöflin mainitsi talouden, se on tietenkin huolestuttava, mutta 50 prosentin nuorisotyöttömyys ei ole korkeampi kuin Espanjassa, ja sen täytyy olla meidän prioriteettimme, nimittäin omien ongelmiemme ratkaiseminen Euroopan unionissa. Minä olen huolestunut myös Montenegron suhteesta, koska olen Montenegro-esittelijä. Tämä menee ilmeisesti aika hyvin, mutta jotkut nationalistit ilmeisesti vieläkin vihaavat tätä jakautumista, ja voitaisiinko tästä sanoa jotain? jotain, varsinkin siitä, aikooko Nikolic pitää yhtä täyttää ja hyviä suhteita äh, Montenegroon. Jos katsoo kaikkia mahdollisuuksia, äh, muun muassa jakoa ja maata rauhan äh, varten, niin tästä saattaa syntyä ratkaisematon ongelma Euroopan veronmaksajille. En tiedä, pitäisikö Pohjois-Kosovoon erityisemmin keskittyä. Järjestettyä rikollisuutta valitettavasti on koko alueella, mutta niin kauan kuin Ibajoen pohjoispuolen status on epämääräisessä tilassa, niin tilanne vain muuttuu ongelmallisemmaksi ajan myötä. Kiitoksia edustaja Landsbergis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni on ennemminkin geopolitiikkaan liittyen Serbian kohdalla. Onko mitään viitteitä siitä, että Serbia olisi liukumassa takaisin niin kutsuttu Venäjän valtapiiriin? Ja nyt Venäjä on onnistunut monien vuosien aikana vallassa olleen perinteen ja onnistunut tukemaan eri tyyppistä ehdokasta, keskusta ehdokasta, erilaista ehdokasta, jota kokonaiset alueet olivat tukeneet. Ja jos tilanne on tällainen, oliko nyt eh, tilanne sellainen, että Venäjä vahvasti tuki vaihtoehtoista ehdokasta ja onko Venäjä edelleen vaikutusvaltainen? Ja Serbia, olisiko se jälleen selkeästi Venäjän liittolainen kuin sellaisina valitettavina eh, Milosevicin eh, vuosina se oli? Onko mitään tällaisia viitteitä olemassa vai ei? No, friend, Mr. Pikula, please. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Pikula. Thank you. As the... Kiitos. Vaalitarkkailijana ja parlamentaarikkona sanoisin, että Tajikin puolesta ei äänestetty, kun ei oltu tyytyväisiä hänen ulkopolitiikkaansa. Serbialaiset eivät halunneet varmaankaan tuhota suhteitaan naapureihin. Ennen kaikkea sisäiset ongelmat ja sosiaalitaloudellinen tyytymättömyys oli syynä. EUn on pidettävä ovet avoimena Serbialle ja muille alueen maille, mutta ovesta annetaan tulla vain niiden, jotka vastaavat vaatimuksiin. Onkohan Euroopan unionista hyväksi välittäjäksi ja innoittajaksi Euroopan, anteeksi, tämän alueen maille? Kroatia, Serbian naapurina on hyvin kiinnostunut sitä, että nähdään eurooppalaisen tulevaisuuden kehittymistä. Se, että tehdään syvällisiä rakennemuutoksia ja puhutaan tapaan, joka sopii muille naapurialueille, on tärkeää. Kiitos. Edustaja Gomes. Niin, kollegani Koppa ja Kreisler-Döfla ovat jo korostaneet meidän näkemystämme tilanteesta. Minun on sanottava, että tuen kovasti myös sitä, mitä edustaja Pikula juuri sanoi. Tietäen, kuinka äänestäjiin Serbiassa vaikutti meidän talouskriisimme seuraukset, koska tästähän on kyse. Haluaisin kysyä, kuinka EU voi olla tehokkaampi ja antaa Serbialle parempia syitä – talous- ja sosiaalialalla haluta liittyä EU-hun ja kuinka voisimme toimia niin, että kansalaisyhteiskunta ottaa sen hyvin vastaan, ymmärtäen, että johto on ehkä epäselvä, vai ailahtelevainen. Miten voimme toimia, jotta kansalaisyhteiskunta ymmärtää, että heidän etunsa on EU:ssa ja tämä saadaan aikaan vahvistamalla EUn taloudellisia linkkejä Serbian talouteen. Please. Kiitoksia oikein paljon. Nyt herra eh, Gentilini ja sitten herra Mirel. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain tehdä muutamia huomioita, jotka liittyvät kysymykseen ensinnäkin meidän päämäärämme. Mitä me haluamme tavoittaa, jos olemme nyt tässä selkeitä ja käytännöllisiä mikä filosofisia. Uskon, että Kosovon suhteen me haluaisimme saada aikaan toimivat suhteet. Se on se, mitä meidän pitäisi saada aikaan. Ei mitään tunnustamista, tarvitsemme toimivat suhteet. Jos tarkastelemme työtä, jota on viime kuukausina tehty, tätä vuoropuhelua ja kaikkia sopimuksia, joita on saatu tehtyä, jopa toimeenpantua osittain, en usko, että kaikki nyt voivat olla tyytyväisiä tähän tahtiin, jota, jolla asioita on toteutettu, mutta jos tarkastelemme kokonaisuutta, huomaamme, että me olemme siirtymässä eteenpäin tässä yhteistyössä, autamme ihmisiä ja onnistumme poistamaan esteitä Euroopan unionin tieltä. Joten jälleen kerran tässä on mielestäni tavoitteena toimivat suhteet. Se on se, mitä meidän tulisi tavoitella. Alueellinen yhteistyö on tietenkin hyvin tärkeää, tämä on luonnollista, mutta meidän tulisi tähän Srebrenica lausuntoon liittyen hyvin selkeästi ilmaista oma kantamme siitä, että historiaa ei tule uudelleen kirjoittaa. Tosiasiat ovat hyvin tärkeitä ja meidän pitäisi reagoida heti ja mahdollisimman selkeällä tavalla, selkeän sanoin. Sitten geopoliittiseen tilanteeseen liittyen olen sanonut tämän aikaisemminkin. Serbiassa Euroopan unioni on hyvin tärkeällä sijalla ja mitä tärkeämpi heidän, miten mitä selvempi heidän mm, esityslistansa Serbiassa on, sitä tärkeämpi Euroopan unionin rooli sillä on. Mielestäni tässä ei ole mitään epäilyksiä. Thank you, um, thank you, John. Kiitos puheenjohtaja. Ensin edustajien Kopa ja Cornelissen kommentit Srebrenitsan ja Bukavarin lausumista, kun kokouksia järjestettiin sekä Belgradissa että Brysselissä. Nikolicin kanssa hän sanoi, että hänet oli ymmärretty väärin, että nämä lausumat otettiin asia yhteydestä, mutta haluaisin sanoa, että aluksi, alusta asti virkanastoisissa Belgradissa ja täällä tapaamisessa Van Rompuyn, Varoisen ja Ashtonin kanssa kaikki edustajat, sitä kukaan mukaan lukien, puhuivat samoilla äänenpainoilla. Tuettiin alueellista yhteistyötä ja sitä, että se on otettava huomioon julkilausumien estämisessä. Ja näiden selkeiden kannanottojen jälkeen olen edustaja Kukanin kanssa samaa mieltä siitä, että me arvioimme häntä toimien pohjalta tulevaisuudessa. Edustaja Schöplinin kanssa sanoisin, olisin samaa mieltä siitä, että hän on kulkenut jo pitkän tien, erityisesti kun katsotaan hänen puoluettaan menneisyyttä ja niin edelleen. Ainoastaan se fakta, että hän virkaan astujaisissaan ja täällä konferenssissa Brysselissä niin voimakkaasti toi julki halukkuutensa kehitellä EUta Serbiaa kohti EUta on hyvin tärkeä julkilausuma heti näin vaalien jälkeen. Edustaja Tanokin kysymys. Mielestäni ei ole syytä olettaa, että tässä on ongelmia siksi, että Montenegron presidentti itse asiassa oli yksi harvoista läsnä siellä virkaan astujaisissa 11. päivä kesäkuuta. Ja sitten vaalikampanja, kommentit. Minusta tuntuu, että kuten edustaja Gomez, ne jotka sanoivat, että kansalaiset eivät ole äänestäneet ulkopolitiikan tai Kosovon takia. Se on ihan totta. Äänestykseen vaikutti varmasti työttömyysluvut, jotka ovat hyvin korkeita, kasvaneet viime aikoina. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, eikä niinkään Kosovo, joka – oli melko näkymätön valitaistelussa. Miten Serbiaa voidaan auttaa eteenpäin? Me olemme antaneet tämän viestin ja komission jäsen Fyyle on keskustellut teidän kanssanne viime vuosien aikana edistyskertomusten yhteydessä siitä, että uudistusten tarve Serbiassa on valtava kilpailu, valtion tukisäännöt. Nämä kysymykset ovat tärkeitä, samoin kuin rakenne uudistukset ja avoin yksityistämisprosessi, myöskin median vapauskysymykset ovat tärkeitä. Kyllä me tuemme mielellämme, mutta odotamme myös valmiutta tehdä näitä merkittäviä uudistuksia. Tämä on varmaankin ainoa tapa vastata hankalan taloustilanteeseen. Mutta kaiken kaikkiaan ei saisi epäillä, ja teidän parlamenttinne hyvin tämän tietää – että koko alueen ja Euroopan, koko Euroopan etujen mukaista on se, että Serbia kehittyy kohti EUta. Rauhan ja vakauden nimissä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Herra Gentilini ja Mirel, kiitos paljon kollegat. Seuraava aihe kello 10.30, kun vieraamme tulevat tänne. Eli pieni tauko kello 10.30 asti. So colleagues, we can uh, continue our work with the next uh, point of our Voimme jatkaa esityslistalla seuraavaan kohtaan. Keskustelu kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnasta Libyassa. Toivottaisin ensin tervetulleeksi tuomioistuimen jäsenen Olivia Goldman, joka toimii syyttäjän viranomaisessa ja Jennifer Chance on neuvonantaja kansainvälisessä yhteistyössä. Ennen kuin keskustelu alkaa, haluaisin muistuttaa YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 1970, jonka mukaan lähetettiin kansainvälisen rikostuomioistuimen henkilöitä. Libyania muistuttaa jäseniä siltä, että Rooman ohjesääntö ei ole vielä Libyassa tunnustettu, vaikka parlamentti on kehottanut siihen puitesopimuksessa, joka on neuvoteltu ennen sisällissotaa. Muistuttaisin myöskin siitä, että tuoreimmassa YK turvallisuusneuvoston päätöslausemassa on esitetty huolta siitä, että kohdellaan väärin, pahoinpidellään, vangitaan ihmisiä ilman syytä ja kehotettiin viranomaisia huolehtimaan sitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan Libyassa. Muistuttaisin myös, että pidätysmääräys Gaddafin pojalle Saif al-Islam Gaddafille on asetettu ja Libya on päättänyt asettaa heidät syytteeseen myös ja tässä syntyy ennennäkemätön tilanne, koska maa haluaa tehdä kansallisen rikostutkinnan samoista rikoksista samoihin henkilöihin liittyen kuin kansainvälinen rikostuomioistuin. Lopulta haluaisin myöskin todeta, että kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsenten vangitseminen on asia, jota ei voida hyväksyä millään tapaa. Heillä on koskemattomuus tämän matkan aikana ja me hyvin tarkkaan tulemme valvomaan edistystä tässä tapauksessa ja vaadimme, että nämä henkilöt vapautetaan heti samoin kuin 18. päivä kesäkuuta YKn julkilausumassa on esitetty myös konsuleiden pääsy tapaamaan näitä vangittuja ja myöskin yhteys vanhempien tai perheen tapaamiseen. Nyt Roswell Goldman antaisin teille puheenvuoron jotta voimme kuulla tuoreimmista tapahtumista ja käydä keskustelua täällä valiokunnassa. Very much for this opportunity to come here today to... Uh, Ensinnäkin haluaisin sanoa kiitoksia oikein paljon mahdollisuudesta tulla tänne eh, jakamaan ajatukseni Libyan tilanteesta. Tämä on hyvä mahdollisuus meille ja haluaisin myöskin ilmaista kiitollisuutta niitä että vahvasta tuesta, jota olemme saaneet Euroopan parlamentista. Eh, erityisesti syyttäjän laitos on saanut sitä, mutta tietenkin myös tuomioistuin itsessään. Ja tästä on tullut meille kulmakuvi, erityisesti mitä tulee uusimpaan ihmisoikeusraporttiin, joka julkaistiin huhtikuussa. Haluaisin nostaa muutamia asioita esiin, jotka ovat erittäin tärkeitä työssämme. Ensimmäinen on se, että rohkaisitte tällaisen käytännön säännön luomiseen yhteyksistä syytettyihin. On tärkeää, että äh, valtiolla ja järjestöllä ei ole suhteita äh, yksityisiin, yksittäisiin henkilöisiin sitten yhteistyö jäsenvaltioiden äh, kerran ähm, kesken näistä pidätysmääräyksistä ja ICC-lausekkeen mukaan ottaminen sopimuksiin ja kolmansien maiden kanssa ja tämän eh, lausekkeen täytäntöönpano on meille erittäin tärkeä. Olemme myös erittäin iloisia siitä, että eh, näimme viittauksen siitä, että on tärkeää rahoittaa tuomioistuinta. Se oli meille erittäin eh, merkittävä kysymys, kun keskustelimme joulukuussa ja olemme iloisia siihen, että parlamentti kommentoi sitä, kuinka tärkeää on rahoittaa tuomioistuinta, jotta voimme toteuttaa tehtävämme. Eli saamme teiltä voimakasta tukea ja tietenkin myös tuen osoitus on kutsu tänne puhua täällä tänään. Haluaisin muutaman minuutin keskustella tilanteesta Libyassa ja sitten Shense ja minä mielellämme otamme vastauksia, äh, kysymyksiä vastaan ja äh, menemme yksityiskohtiin. Kuten kollegani sanoi, eh, turvallisuusneuvosto viittasi Libyan tilanteeseen vuoden 2011 helmikuussa. Se tehtiin yksimielisestä ja tämä yksimielisyys oli meille erittäin tärkeää, koska tällä tavoin saatoimme vahvistaa yhteistyötä. Me olemme tehneet erittäin paljon yhteistyötä ja tällä tavoin saatoimme toimia nopeasti, tehdä eh, ennakkoarviointiprosessin ja aloittaa aloittaa tutkimukset hyvin nopeasti ja päästä jo ensimmäiseen tapaukseen. Ja saatoimme tehdä näin jo toukokuussa. Toukokuussa on oli tämä ensimmäinen tapaus kolme henkilöä, al-Gaddafi, hänen poikansa ja turvallisuus mm, Äh, yksikön johtaja Abdullah Sanusi. Me olemme syyttäneet heitä äh, rikoksista ihmisyyksiä vast, syyttä vastaan, äh, joita kohdistuivat siviiliväestöön kansannousun ensimmäisenä päivinä. Emme katso kaikkia mahdollisia rikoksia, joita mahdollisesti vir- Libian viranomaiset ovat eh, tehneet Gaddafin hallinnon aikana. Me eh, rajoitamme toimintaamme 15. helmikuuta jälkeen tapahtuneisiin rikoksiin. Tämä on siis rajoitettu mandaatti ja yhteistyön takia saatoimme tehdä eh, nopeasti yhteistyötä ensimmäinen tapauksemme liittyy rikossyytteisiin ja rikoksia, joita on tapahtunut 15. helmikuuta ja 28. helmikuuta välisenä aikana, siis hyvin rajoitettu ajan jakso. Ja 27. kesäkuuta annettiin kolme pidätysmääräystä näille kolmelle henkilölle. Ja näissä pidätysmääräyksissä on perustellut syyt uskoa, että arabi kevään jälkeen vuonna 2011 alussa Liban viranomaiset tekivät suunnitelman ähm, erilaisten kapinallisten lannistamiseksi. He äh, päättivät käyttää kaikkia mahdollisia keinoja mielenosoitusten äh, pysäyttämiseksi ja sellaisten henkilöiden pysäyttämiseksi, joita he pitivät äh, kapinallisina. Ja tämä on hyökkäys siviiliväestöä kohtaan. Sitten pidätettiin Sintanissa ja Libyan viranomaiset. Tämä uusi hallinto sanoi, että kiitoksia oikein paljon ICC siitä, että tulitte eh, mukaan tähän niin nopeasti. Kiitoksia, että korostitte tätä vastuullisuutta, mutta eh, Roman perussäännön mukaan haluaisin itse asiassa käsitellä tämän eh, tapauksen itse. Ja syyttäjän laitos on tästä ihan selväsanainen. Tämä perussääntö sitoo meitä. Jos on todellinen kansallinen oikeudenkäynti, niin silloin me kunnioitamme sitä. Tämä on täydentävyysperiaate. Tuomioistuimen on tarkoitus puuttua asiaan silloin, kun ei ole todellista kansallista oikeudenkäyntiä. Olemme Äh, nyt viranomaisille sanoneet, että tällainen ähm, todellinen oikeudenkäynti on merkittävä. Libyan viranomaiset katsoivat tätä hyvin huolellisesti. He katsoivat äh, tarkkaan tätä perussääntöä ja he julkaisivat äh, asiakirjan, jossa sanovat, että yleinen syyttäjä Libyassa on valmistellut tapauksen, valmistelee tapausta Saifille, joka koskee vakavia rikoksia vuoden 2011 vallankumouksen aikana, mukaan lukien nämä helmikuun rikokset. Eli se kattaa ne samat rikokset, joita me tutkimme. Nyt on kyse siitä, tekevätkö kansalliset viranomaiset samoja tutkimuksia samojen henkilöiden kohdalla samoista syistä, ja näin on. Libyan viranomaiset käsittelevät samoja Äh, maa tapausta ja siksi heidän pitäisi olla oikeus tehdä niin perussäännön mukaisesti. Ja libyalaiset ovat tehneet yhteistyötä ja he ovat kunnioittaneet perussäännön määräyksiä. He eivät tee niin kuin Sudan, joka sanoo, että me emme tee mitään yhteistyötä, me emme kunnioita tätä, me emme hyväksy tätä, vaan he sanovat, että me äh, kunnioitamme tätä perussääntöä äh, turvallisuusneuvoston päätöksen mukaisesti ja hyödyn että näitä määräyksiä äh, äh, päätöksen haastamiseen, eli tämä on myönteinen kehitys. Tuomarit äh, sitten päättävät, onko kyseessä todelliset tutkimukset ja todellinen oikeudenkäynti. He ovat myös sanoneet, että Saif on hyvässä tilassa, hänen terveydentilansa on hyvä, hän on saanut kunnollista ruokaa, ja että on sitouduttu noudattamaan korkeampia standardeja. Me vastasimme tähän ja turvallisuusneuvostolle on annettu mahdollisuus vastata tähän. tuomarit tarkastelevat tätä haastetta. Ja kun me käsittelemme tällaista haastetta, niin me emme katso koko oikeusjärjestelmää, emme katso, pystyykö Libyan oikeusjärjestelmää käsittelemään tällaisia tapauksia, vaan aikovat, käsittelevätkö nimenomaan tätä tapausta. Ja Sitten Mauritania, Mauritanialle on asetettu pyyntöjä tämän henkilön luovuttamisesta Ranskakin on esittänyt ja nyt Mauritanian viranomaisten tehtävä on käsitellä näitä eri pyyntöjä. Ja he ovat tarkastelleet tätä. Ilmeisesti Alsanusi on hyvin sairas, joten mitään liikettä ei ole tapahtunut, mutta Mauritanian viranomaisten täytyy päättää tästä. Me myöskin menemme eteenpäin toisessa tapauksessa. Tämä toinen tapaus liittyy sukupuoliin liittyviin rikoksiin, jotka kohdistuvat miehiin ja naisiin. Ymmärrämme kuitenkin, kuinka herkkiä nämä kysymykset ovat alueella, erityisesti Libyassa, ja siksi aiomme kerätä todistusaineistoa sillä tavoin, että uhrit eivät ole vaarassa lääkäreiden, sotilaiden ja muiden kolmansien lähteiden kautta. Katsomme myös mahdollisia muita epäiltyjä Gaddafin hallinnosta, jotka ovat ehkä Libyan ulkopuolella, joten käsittelemme erilaisia tapauksia samanaikaisesti. Kuten kaikki varmaankin tiedätte, YK tutkintovaliokunta, tutkintokomissio julkaisi raportin tämän vuoden maaliskuussa kattavan katsauksen siihen, millaisia rikoksia Libyassa on tehty. Tämä on siis kattavampi kuin syyttäjän virasto, joka käsittelee ainoastaan sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja itse asiassa syytteitä on tuhansia yksilöitä vastaan. Useat näistä henkilöistä ovat pidätettyinä, eivät kaikki kansallisen pidätysmääräysten mukaisesti. Ja kidutussyytteitä on esitetty ja tietenkin otamme nämä huolet huomioon. Myöskin Naton toiminta Libyassa ja ilmeisesti kymmenestä kuudesta tuhannesta ilmaiskusta viidessä syntyi siviiliuhreja ja yritämme nyt selvittää, oliko tämä suhteellista, tehtiinkö riittävästi ennaltaehkäisyjä siviiliuhrien välttämiseksi niiden valtioiden taholta, jotka näitä ilmaiskuja tekivät. Ja meidän oikeusperustamme on päätöslausuma 1970 me emme voi puuttua NATOon sen mandaatimme ulkopuolella. Me keskittymme kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin. Libyan hallitus on tietoinen näiden syytösten merkityksestä, että heidän täytyy käsitellä niitä. He ovat tehneet kattavan suunnitelman oikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi ja prioriteettina täytyy olla vastuullisuus ja erityisesti täytyy käsitellä näitä pidätettyjä ja tutkia, täytyykö joitakin henkilöitä vielä tutkia ja pitääkö heidät asettaa syytteeseen, ja jos ei, niin sitten heidät täytyy vapauttaa ja sulkea nämä epäviralliset pidätyskeskukset ja tehdä kaikkemme, jotta voitaisiin käsitellä nämä syytteet väärinkäytöksistä ja kidutuksesta. Tämä on prioriteetti yhteyksissämme libyalaisiin. Libyalaiset ovat sanoneet, että tämä on osa heidän kattavaa suunnitelmaansa. He ovat sanoneet, että he aikovat harjoittaa samankaltaista politiikkaa kuin syyttäjän virasto, eli että tutkitaan ja syytetään kaikki nostetaan syyte kaikkein vakavimmista rikoksista ja muita rikoksia varten käytetään toisenlaisia mekanismeja, siirtymäajan oikeussuunnitelma ja esimerkiksi tällainen tutkintakomissio on perustettu, että he yrittävät käsitellä näitä ongelmia, mutta on tärkeää, että me rohkaisemme heitä tässä. Tämä on itse asiassa tilanne Libyassa ja ennen kuin päätä puheenvuoron, niin haluaisin mainita neljä kollegaamme, jotka ovat pidätettynä Sintanissa ja kiitämme teidän tuestanne heille. Me keskustelemme Libyan viranomaisten kanssa ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta voitaisiin ratkaista kaikenlaiset väärinkäsitykset ja voitaisiin varmistaa heidän vapauttamisensa mahdollisimman pian, joten olemme kiitollisia teidän tuestamme. Jennifer ja minä vastamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja kiitoksia oikein paljon mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan tänään. Kiitos oikein paljon tästä yleiskatsauksesta tilanteeseen. Nyt lähdemme keskustelemaan. Edustaja Gomez Libyan esittelijänä, olkaa hyvä. Kyllä saavun juuri Libyasta ja samaan aikaan on yksi niistä henkilöistä jo tässä parlamentissa, jotka ovat kansallisen rikostuomioistuimen ystäviä. Haluaisin kiittää teitä hyvin paljon tästä esityksestänne. Se vastaa sitä tietoa, mitä olen saanut Libyasta. Libyan ähm, viranomaiset ovat valmiita tekemään kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa yhteistyötä ja haluavat antaa prioriteettia ei vain kaikille tärkeimmille tapauksille, mutta myöskin pidätetyille henkilöille. Todellinen ongelma on se, että valtio ei toimi Libyassa. Tämä on nyt Gaddafin perintöä. Oikeusjärjestelmä ei toimi, eli tässä vaaditaan suuria ponnistuksia ja he tunnustavat sen, että kansainvälinen rikostuomioistuin ja sen kanssa tehtävä yhteistyö ja kansainvälisen yhteisön kanssa tehtävä yhteistyö voisi hyödyttää heitä hyvin paljon. Tämä on mielestäni sellainen asia, jossa Euroopan unioni pitäisi lisätä yhteistyötään Libyan kanssa. Tietenkin ajat ovat nyt meille vaikeat. Tiedämme, että siirtymäajan hallinto on nyt siirtymässä vaaleja kohti ja he ovat heikkoja, heikompia, sillä tietävät, etteivät ole enää kauan vallassa. Ja sitten toinen vaikeus liittyy siihen, että oikeusjärjestelmä ei toimi. Myöskään turvallisuusjärjestelmä ei toimi. Todellista poliisia tai armeijaa Libyassa ei nyt ole ja mm, tällainen puolisotilaallinen joukko on nyt ainut turvallisuusjoukko, joka toimii Libyassa. Hyvin tärkeä joukko näistä on tämä Zintanin militia Meillä on hyvin vahvaa tukea tietyissä ministeriöissä ja tarvitsemme sitä. Tripolin lentokenttä on ollut joukkojen kontrollissa ja he ovat äh, antaneet tätä ähm, hallintoa kansainväliselle yhteisölle ja sitten kansainvälinen yhteisö pyysi puolisotilaallisia joukkoja takaisin äh, Tripolin lentokentälle huolehtimaan turvallisuudesta. Tämä heijastelee sitä, minkälainen tilanne on ja minkälainen ö, turvallisuuskonteksti on kansainvälisellä rikollis, rikostuomioistuimella edessään. Minä olen nyt itse kontaktissani keskittynyt näihin uusiin puolueisiin ja olen journalistien kanssa tuonut myös kysymyksen kansainvälisestä rikostuomioistuimesta esiin. Olen ollut tapaamissa libyalaisten journalistien kanssa kokouksessa, jonka järjestettiin. Minulla oli mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä ja hyvin diplomaattisesti mainitsin tämän asian, sillä meidän tulee diplomaattisesti toimia. Meidän täytyy ymmärtää libyalaisten huolet. Minä täysin tuen niitä, sillä selkeästikin he tietävät, että valtavia summia rahaa on erilaisiin paikkoihin Euroopan unioniin ja ympäri maailmaa piilotettu. Gaddafin sisäpiiri on sitä tehnyt ja todellisia pelkoja on olemassa, että Saif al-Islamin tyyppiset henkilöt antaisivat valtaa valtakirjoilla maan ulkopuolisille henkilöille sitä varten, että he voisivat käyttää näitä ulkomailla olevia varoja toimintaan Libya vastaan. Eli tämä on eh, todellakin se tilanne, joka nyt tällä hetkellä on eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen edessä. Sanon nyt tämän hyvin diplomaattisesti, koska puhun julkisesti, mutta todellisia väärinkäsityksiä molemmin puolin on tapahtunut. Näitä todellisia huolia ei ole kuultu, sitä herkkyyttä ei ole ollut. Ja tämä Zintanin puolisotilainen joukko, joka on Saif al-Islamin pidättänyt. Heidän toimintansa liittyy myöskin vallan siirtymiseen libyalaisille toimijoille. Sen, mitä minä nyt sanoin, al suhteen haluaisin tuoda esiin niitä väärinkäsityksiä, joita on ehkä tapahtunut, ja halusin korostaa libyalaisille keskustelukumppaneilleni, niin että tämä vahingoittaa Libyan mainetta, ja Libyalla on nyt sellainen huono kuva, jota libyalaiset eivät ansaitse, sillä erittäin suurta edistystä on tapahtunut. Ja kun tarkastelemme esimerkiksi Egyptin tilannetta, tämä on erittäin väärin. Kansainvälinen media keskittyy aina huonoihin uutisiin, vaikka hyviäkin uutisia olisi. Minä korostin libyalaisille keskustelukumppaneille, että heidän etujensa mukaista oli oikaista nämä väärinkäsitykset eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja toivon, että tämä tulee rakentamaan pohjaa vahvemmalle yhteistyölle rikostuomioistuimen kanssa ja korostin myöskin sitä, että olisi erittäin tärkeää Libyalle, että näille äh, Saif al-Islamin tyyppisille Gaddafin hallituksen tärkeille henkilöille äh, järjestettävät äh, tuomio istunkäsittelyt olisivat erittäin tärkeää. Olisi erittäin tärkeää, että myöskin saataisiin kansainvälistä tukea kaikille oikeuskäsittelyille, joita Libyassa tapahtuu. Tämä antaisi uskottavuutta niille, ja kaikki minun keskustelukumppanini ovat aina olleet samaa mieltä kanssani tässä. Haluaisin vain vielä kysyä teiltä lopuksi, tai haluaisin sanoa, että on erittäin tärkeää osoittaa, mitä kansainvälinen rikostuomioistuin voi tehdä, kun halutaan päästä eteenpäin näissä seksuaalirikollisuus tapauksessa suratissa, jossa naisia ja miehiä on ollut uhreina, on hyvin epätodennäköistä, että libyalaiset itse käsittelisivät näitä rikoksia, sillä yhteiskunta on erittäin konservatiivinen ja tämän tyyppiset kysymykset ovat hyvin herkkäluontoisia, mutta hyvin suurta tukea tälle käsittelylle on olemassa Libyassa monet libyalaiset ovat auttaneet kansainvälistä rikostuomioistuinta keräämään tapauksista todisteita ja niin edespäin. Ja haluaisin vain kysyä teiltä, mitä kansainvälinen rikostuomioistuin teki, että mainitsitte tämän Sanusin äh, tilanteen Mauritanissa tapahtuneet pidetyksen painostuksen Mauritania vastaan. Ja minä uskoisin, että tässä Euroopan unioni voisi tukea mutta mitä te teette Musa Kusani al-Bagadin tyyppisten henkilöiden suhteen, jotka ovat tehneet yhteistyötä eh, tietostelupalveluiden kanssa hyvin ikävissä tapauksissa, kidutustapauksissa eh, ja luovutettujen henkilöiden kohdalla. Ja eh, heitä libyalaiset ovat pitäneet kaikkein pahimpina toimijoina näissä tapauksissa. Ja musta on tietyn mukaan Saudi-Arabiassa, miksi ja mitä on tehty, että Saudi-Arabia hänet luovuttaisi. Euroopan unionin pitäisi tehdä enemmän oikeuslaitoksen tukemisessa. Tässä voisin tulevina päivinä äh, antaa teille tietoja, joita olen saanut. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustajan Gomez yksityiskohtaisista tiedoista ja kannoista tässä näissä puheenvuoroissa sitten edustaja Salafranca EPPn koordinaattorina. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tervehtiä kansainvälisen rikostuomioistuimen edustajia. Parlamenttimme on hyvin sitoutunut kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnan tukemiseen. Poliittisen tuen kautta Ja me todella toivomme, että tätä kantaa voidaan tuoda julkiyhteistyössä tai suhteessa muihin maihin. Totta kai kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijöiden vapauttaminen, kun ne ovat vangittuna laittomasti Libyassa, on tietenkin ensimmäinen prioriteettimme. Tällä hetkellä Euroopan parlamentti ja Euroopan toimielimet tukevat siirtymää Libyassa – täältä parlamentista oli valtuuskuntamatka Libyaan. Me tapasimme varapääministerin siellä myös, mutta turvallisuuskysymyksiin ja toimielinten vakauteen liittyy siellä paljon kysymysmerkkejä. Me kaikki olemme tietoisia siitä kehityksestä, jota maassa tapahtuu. Ja totta kai on tärkeää huolehtia siitä, että hyvin tarkkaan tutkitaan niitä kysymyksiä, jotka liittyvät oikeuslaitoksen toimintaan ja toimivaltoihin. Paljon on tehtävä, ei ainoastaan yleisen turvallisuuden osalta, maassa, jolla on 4000 kilometriä maarajaa ja 2000 merirajaa. Mutta tärkeää on huolehtia siitä, että myös oikeusvaltion periaatteiden minimiä ainakin kunnioitetaan. Ja huolehditaan siitä, että tarkastellaan uudestaan koko oikeuslaitosta. Ehkä voisitte kommentoida näitä prosesseja näitä henkilöitä vastaan ja ehkä puhua vähän siitä, kuinka luotettavasti oikeuslaitos siellä pystyy itse hoitamaan nämä tuomioistuin käsittelyt. Ja sitten pidätettyjen olosuhteet. Ja haluaisin vielä kysyä kantaanne, kun puhuitte pahoinpitely- ja kidu- kidutusepäilystä siitä, miten on kohdeltu ihmisiä, jotka ovat lojaleja Gaddafin hallinnolle. Tutkitteko te näitä tekoja ja olisivatko ne turvaneuvoston mandaatin mukaisia? Edustaja Gomez puhui Saudi-Arabiasta ja Saudi-Arabian roolista tässä yhteydessä. Mihin ponnisteluihin kansainvälinen rikostuomioistuin on ryhtynyt Syyrian presidentin osalta myös. Kiitos edustaja Salafranca. Seuraavana edustaja Lohbiler, joka johtaa ihmisoikeusalivaliokuntaa. Ja Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös teitä tästä kertomuksesta. Minä olen kolmas viides kesäkuuta Tripoliksesta ja matkustin sitten pois ja vasta sitten ICCn työntekijät pidätettiin. En voi sanoa siis siitä mitään, mutta mielelläni olisin halunnut kertoa siitä, mitä erilaiset keskustelukumppanit kertoivat ICCstä. Puhuimme professori Dragin kanssa, joka kanssa siirtymäneuvostossa vastaa yhteistyöstä ICCn kanssa, varaulkoministerin kanssa ja valtiosihteeri kanssa, joka vastaa kansallista oikeudesta ja sovintoprosessista. Vastaus, jonka saimme, oli ensinnäkin kysymykseen, aikooko Libya ratifioida ICC-statuksen toisin kuin Tunisia he sanoivat, että he eivät ymmärrä tätä. Tämä on keskustelu ja vaatimus, joka esitetään aivan liian aikaisin. Toinen kysymys kuului, mikä on teidän näkemyksenne yhteistyöstä ICCn kanssa, ja kuten tekin sanoitte, tämä, tämä perussääntöä kiitellään, ja ei haluta sanoa, että Saif al-Islamin oikeuden käyntiä ei muka tehtäisi kansainvälisten standardien mukana omassa maassa. Siksi pyydetään lisää aikaa, halutaan oikeudenkäynnin lykkäystä argumenteissa ei kuitenkaan käynyt ilmi ja halusin kysyä, että tiedättekö te tästä, jos Libyan oikeuden mukaan mm, joutuu libyalaisen oikeuden eteen, niin vaarana on kuolemantuomio, mutta perussääntö kieltää tämän. Ja sitten kolmas kysymys liittyy siihen, mitä edustaja Gomes sanoi, nimittäin, että keskustelukumppanit kyllä mielellään haluaisivat tehdä yhteistyötä ICCn kanssa, mutta de facto heillä ei ole mitään, äh, eivät pysty valvomaan tätä pidätettyä al-islamia, koska äh, äh Millisi haluaisi antaa tämän vangitun äh, hallitukselle ja näyttää varsin äh, epätoivoisilta keskustelusta virallisten eh, edustajien kanssa ennen ja mahdollisesti myös vaalien jälkeen eh, heidän noudattaa juridisia standardeja, jos kerran valta ja valvonta on milisillä. ICC on tässä tietenkin vaikea ottaa kantaa, mutta kysymykseni teille olisi, että luuletteko, että tämä tilanne voi muuttua ja jossain vaiheessa eh, tälle milisille annetaan jotain myönnytyksiä. Kiitos. Nyt kansainvälisen rikostuomioistuimen esittelijä Kasper Dörfler. Kiitos paljon puheenjohtaja Golman ja myös ensi tervetuloa tänne oikein sydämellisesti. Kiitos paljon perinpohjaisista raportista ja edustajat Gomes ja Lohpiiler ovat vielä vierailuidensa jälkeen selkeästi selvinnettäneet tilannetta. Muutama huomio. Mielestäni kansainvälisen rikostuomioistuimen kansainvälisessä työssä on hyvin tärkeää se, että Libyan tapaus ratkaistaan. Miten kansainvälinen tuomioistuin voi toimia, miten vastuulliset Libyassa tekevät yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, koska selvää on se, että kansannousun jälkeisissä oloissa on hankala rakentaa avoimia rakenteita. Tulee Münchenistä ja edustaja Loch, Lochbiller tietää hyvin, miten muslimiveljeskunnan edustajat ovat siellä toimineet, miten asuneet hienoissa taloissa ja miten heidät on nähty liikkuvan yöelämässä ja Tiedämme, minkälaisista etuuksista he ovat nauttineet. Joten meille kyllä ratkaisevaa on se, mitä odotatte vielä Euroopan unionilta, mitä Euroopan unionin tulisi tehdä tai oikeammin jättää tekemättä. Koska jos liikaa erilaisten kommenttejen kautta kommentoidaan eri vastuullisten toimintaa, siitä ei ole ehkä oikeastaan hyötyä enemmän haittaa. Selkeämpi kanta olisi paikallaan ehkä Kathy Ashton voisi pyrkiä ulkoministeriöiden kanssa yhteiseen kantaan niin, että saataisiin EUn kanta, ei niin, että jokaisen jäsenvaltion ulkoministeri pitää tärkeänä itse ottaa kantaa. Ja sitten keskustelu YKssa vielä selkeä kannanotto, että on vapautettava nämä kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijät ja kohdeltava heitä kunnolla. Onko tässä nyt uutta tietoa siitä – mikä on YK kanta. Ja tietenkin olisi hyvä, jos useampi liittyisi kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Tämä lisäisi vaikutusvaltaa. Mutta joka tapauksessa kiitos siitä tärkeästä työstä, jota teette. Kiitos oikein paljon, edustaja Kasseldörfer. Sitten edustaja Brandner. Um, kiitoksia. Kiitoksia, että tulitte tänne tänä aamuna puhumaan. Haluaisin vain kysyä erästä asiaa mainitsitte, että libyalaiset eh, tekevät valmistelevaa eh, työtä näiden oikeustapausten kohdalla ja keräävät todisteita, että olette tehneet aivan samaa, rakentaneet näitä eh, oikeustapauksia. Joten minä haluaisin kysyä, minkä tyyppistä yhteistyötä on tapahtunut vai onko se tapahtunut, onko se vahvempaa, autatteko te paikallisia viranomaisia jos ei vain lähitulevaisuudessa, mutta myöhemmin olisi mahdollista sanoa, että ähm, on hyväksyttävissä, että tämä oikeuskäsittely tapahtuu Libyassa. Kuinka sitten se järjestettäisiin? Tämä on suurempia kysymyksiä, tällainen paranemisprosessi maan sisällä ja todisteiden saaminen. Ja monissa muissakin tapauksissa mainitsitte, että teette ähm, suuria menettelyjä aloita, mutta te olette varmastikin keränneet todisteita. Teillä on ihmisiä paikan päällä ja olette saaneet tietoa. Kuinka te käsittelette tietoa? Kuka saa pääsyn siihen? Julkaistaanko sitä? Onko tässä tussisovittelu komitea käsittelemässä sitä on hyvin tärkeää, että tällainen sovitteluprosessi käydään läpi. Kuinka te näette nämä asiat, minkä tyyppinen rooli teillä olisi kaikissa näissä tilanteissa, joissa teillä on todisteita, mutta ette ole kuitenkaan oikeus menettely aloittamassa. Sitten mainittiin Saudi-Arabia, tämä on hyvin tärkeää kansainvälinen rikostuomioistuin antaa ehkä sellaisen kuvan, että ei se käsitellä kaikkia samoin tavoin, joten on ehkä mielestäni tärkeää, että te seurattekin asiaa ja sitä, mitä muuta voitaisiin tehdä, jotta lisää huomiota sille saataisiin. Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Brandner. Hmm, kaksi puheenvuoroa vielä. GUEn koordinaattori, edustaja Mayer. Paljon kiitoksia kansainvälisen rikostuomioistuimen edustajille kaikista antamistanne tiedoista. Ensin haluaisin osoittaa ryhmäni solidarisuutta rikostuomioistuimen työntekijöiden kidnappauksen takia. Ei heitä ole vangittu sinänsä, vaan kyse on sotilaallista toimesta, joka ei ole Libyan hallinnon puolelta. Tämä on todella aivan katastrofi. Minun on todella sanottava, että tämä oli katastrofi. koska ei kunnioitettu YK päätöslauselmaa. Kyse ei ollut ainoastaan sitä, että turvataan ilmatila ja suojellaan siviilejä. Siitä ei suinkaan ollut kysymys. Vaan tämä oikeastaan muuttoi tilanteeksi, jossa oli opposition ilmavoimat. Tästä syystä ongelmia on me olemme nyt kuulleet kannanottoja, jonka mukaan nämä kansainvälisen rikostuomioistuimen henkilöstön jäsenet voidaan vapauttaa, jos Saif al-Islamin liittyviä tietoja vapautetaan. Tässähän tavallaan pyydetään – lunnaita sillä, että vapautetaan nämä henkilöt, jos annetaan näitä tietoja. Ei tässä voida puhua siis pidättämisestä, koska jos tämä tieto annetaan, nämä ihmiset vapautetaan, eikä tällaista kiristystä voida sallia millään tapaa. Tilanne on siis todella kaoottinen. Puolisotilaalliset joukot, kaikenlaiset – voimat, oppositiojoukot. Tuhansia vangittuja tai pidätettyjä siellä on, emmekä tiedä ollenkaan minkälaisissa oloissa. Kansainvälinen rikostuomioistuin toki saa meiltä kaiken mahdollisen tuen, jos kaikki Gaddafin hallinnon vastuulliset ja siirtymäkäyden neuvoston rikolliset saadaan oikeuskäsittelyyn ja voidaan myöskin puuttua diktaattori Gaddafin teloituksen. Me olemme nähneet nämä kuvat, eikä tässä ole mitään epäselvyyttä. Jos ei saada luotua uudenlaista sivistystä, niin emme pääse tässä kysymyksessä eteenpäin. Mielestäni tieto, jota annoitte siitä, miten on tutkittu näitä ilmaiskuja, joita on ollut 26 000. Näiden iskujen kautta syntyy viattomia uhreja. Näitä tapauksia on tutkittava. On tutkittava, onko joku syyllistynyt rikoksiin – onko Naton sotilaslentäjät tai Gaddafin joukot tai puolisotilaiset joukot syyllistyneet rikoksiin. Gaddafi sinänsä ei välittänyt paljon siitä, kuka teki työtä hänen eteensä, oli kyse sitten puolisotilaallisista joukoista tai muista. Me emme tietenkään voi hyväksyä sitä, että kansainvälisen rikostuomioistuimen henkilöstö on kidnappattu. He eivät tietenkään voi luovuttaa tätä tietoa, koska heillä on omat ammattisääntönsä siitä, miten käsitellään luottamuksellista tietoa, eli heidät on ehdottava pautettava. Edustaja Kirilovan viimeinen puhuja tässä keskustelussa. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä eräs ulottuvuus. Minä uskon, että näissä tapauksissa mitä olisi vammin tulee, meidän tulisi olla paljon tiukempia, päättäväisempiä. Ja meillä tietyisi olla y- tietenkin yhteinen kanta. En ymmärrä, miksi ei pitäisi olla. Ja haluaisin esittää muutaman kysymyksen tässä yhteydessä. Ensinnäkin me tiedämme, että äh, jonkin aikaa Alisa Lamme esitti uudistajaa. Hän käytti suuria eurooppalaista pääomaa, piti korkean tason tapaamisia, teki omia aloitteita ja hänet hyvin kovasti hyväksyttiin ja ymmärtääkseni hänellä on aika paljon aikaluotoista tietoa käsissään. Ehkä tämä on yksi niistä syistä, miksi me emme harjoita riittävästi painostusta. Toiseksi, antaakseni esimerkin. Meillä oli tämä kauhea tapaus Bulgariassa äh, lääkintähenkilökunnan kanssa, joka tuomittu kolme kertaa äh, kuolemaan. Hän toimi ikään kuin uudistajana ja loppujen lopuksi tilanne päättyi toisin ja jopa nyt äh, on nytkin korkean tason poliitikkoja Libyassa, jotka olivat mukana tässä lääkintähenkilökunnan kohtelussa. Heitä syytettiin lapsien tappamisesta. Tämä oli kauhea syytös. Sitä ei mitenkään voitu hyväksyä, mutta tässä oli joku poliittinen syy taustalla. Miksi minä esitän tämän esimerkin? Koska uskon, että me tarvitsemme sitä, että Al-Islam joutuu tuomioistuimen eteen ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta näin käy. Hallituksessa, tämänhetkisessä hallituksessa saattaa jopa olla henkilöitä, jotka eivät ole kovin kiinnostuneita tästä, mutta meidän on osoitettava, että meillä on vipuvoimaa ja voimme käyttää sitä. Ja lopuksi esittäisin kysymyksen, onko teillä sellainen tunne, että on joitakin toimijoita siellä ja täällä, jotka eivät välttämättä halua tätä henkilöä ICCn eteen. Paljon kiitoksia edustaja Kirillov. Tämä on todella tärkeä seikka. Nyt antaisin puheenvuoron vieraillemme. Pyydän, että yritätte vastata kollegoiden kysymyksiin. Kysymyksiä oli monenlaisia. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Very much and really I would... Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin esittää kiitokseni näistä erittäin hyvistä kysymyksistä ja myöskin kollegoilta saaduista tiedoista, he, heidän tiedoista, jotka juuri ovat olleet Libyassa. Tämä on hyvin tärkeää meidän työllemme. Ehkä pyrin vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joita on esitetty, ja sitten jos kollegani haluaa lisätä jotakin, hän voi niin tehdä. Ää, ähm, mitä tulee näihin korkean tason henkilöihin, Mussakuussa, Dali ja muut, jotka mainitsitte, Kames, me jatkamme tutkimuksiamme, me keräämme tietoa ja on hyvin tärkeää muistaa, että me olemme rikostuomioistuin, joten meidän täytyy liittää henkilöt rikoksiin ilman mitään epäilystä. Meillä on myöskin rajattu toiminta-ala. Rikosten, joita käsittelemme, tulee olla riittävän vakavia, niin vakavia, että ne vaativat meidän puuttumista. Meillä on myöskin äh, sellainen periaate, että puutumme niihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa kaikkein pahimmista rikoksista, sillä emme pysty kaikkia tuomaan oikeuden eteen, mutta liittyen näihin henkilöihin me jatkamme eh, tutkimuksiamme, niitä tulee yhä jatkaa ja me viemme asioita eteenpäin, mutta kuten mainitsitte, itse meillä on rajattu budjetti ja sekin vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti pääsemme eteenpäin. Ehkäpä eh, tutkimukset tietyissä tapauksissa etenevät hitaasti, koska meillä on rajoituksemme, mutta me pyrimme tarkastelemaan tilannetta ja viemään sitä eteenpäin ja katsomaan, mikä on paras tapa edetä sitten liittyen siihen, voidaanko libyalaisiin luottaa äm, oikeus istunnon järjestämisessä. Tämä liittyy jälleen kerran äh, oikeusistumen rooliin. Me emme tarkastele oikeusjärjestelmää kokonaisuudessaan. Me äh, tarkastelemme hyvin tarkasti ja tässä tuomarit ovat tärkeässä roolissa. Äh, me tarkastelemme sitä, minkä tyyppinen oikeuskäsittely tietyn henkilön kohdalla järjestetään, me tarkastelemme hyvin tarkasti tilannetta ja me kunnioitamme heidän menettelyjään ja tämä tulee olemaan kysymys tuomareille. Tämä liittyy kuolemanrangaistukseen ja siihen, onko se mukana tässä keskustelussa. Tämä on harmaata aluetta me olemme nyt saaneet ensimmäisen tapauksen loppuun, autamme toistaa vielä paljon kysymyksiä, joita olemme käsitelleet. Äh, perussäännössä ei ole mitään siitä mainittu, ettei tämä yhteistyö voisi toimia, jos kansainvälisessä järjestelmässä on ankarampia rangaistuksia kuin ICC-järjestelmässä. Tämä ehkäpä on jotakin, mitä meidän tulisi käsitellä. Me emme ole sitä aikaisemmin käsitelleet ja perussäännössä ei sitä tarkasti mainita, joten tämä on hiukan epäselvää. Sitten Gaddafin tukiot. Rikokset heitä kohtaan tutkimmeko me tätä todellakin, kun 15. Äh, helmikuuta jälkeen on tapahtunut rikoksia. Me olemme olleet hyvin äh, tarkkoja kaikissa tutkimuksissamme, että me tarkastelemme molempia konfliktin puolia. Me tarkastelemme ähm, rikosten vakavuutta ja sitä, ketkä ovat kaikkein vakavimpia rikoksia ähm, tehneet, niihin syyllistyneet. Me olemme täysin puolueettomia, mutta molemmien puolin ei välttämättä ole näihin kaikkiin vakavimpiin rikoksiin syyllistyneitä, kuten äh, mainittua nämä äh, pidätettyjä vastaan Gaddafin tukijoita vastaan tehdyt rikokset, kun he ovat olleet pidätettyinä. Nämä ovat hyvin vakavia asioita ja me jatkamme tätä tutkimusta, mutta nyt keskitymme näihin sukupuolirikoksiin. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, jossa kansallisetkin viranomaiset tekevät töitä. Sitten kollegojemme kohtelu meidän tietääksemme. Heitä on kohdeltu hyvin, he eivät ole vapaana, he ovat äh, pidätettyinä, mutta mitään tietoja siitä, että heitä olisi kaltoin kohdeltu, ei ole. Sitten yhdellä äänellä puhuminen kyllä on erittäin tärkeää, että meillä on koordinoitu lähestymistapa. Ja tässä heti Ashton on tärkeässä roolissa. Olisi tärkeää koordinoida toimintaa äh, YK turvallisuusneuvosto antoi lausunnon perjantaina. Se ilmaisi vakavia huolia pidätysten suhteen ja rohkaisi kaikkia viranomaisia Libyassa tekemään töitä heidän nopean vapauttamisensa puolesta. Tämä on jotakin, mikä on, mitä pidämme hyvänä turvallisuusneuvoston puolelta on hyvä, että he tekevät tämän tyyppisen, antavat tämän tyyppisen lausunnon, joka osoittaa meille tukea. Sitten Syyrian ja Saudi-Arabian tilanne ja muualla tehdyt, mahdollisesti tehdyt rikokset. Roman perussääntö on perussääntö, joka perustuu vapaaehtoisuudelle ja on tilanteita, jotka eivät ole meidän äh, oikeudenkäytömme puitteissa. Me ei voi tehdä mitään. Syyriassa meillä ei ole toimivaltaa. Me emme voi tehdä mitään. ellei turvallisuusneuvosto käsittele asiaa. Nyt tällä hetkellä me voimme suurin piirtein vain lukea sanomalehteä ja siinä kaikki. Tämä todellakin riippuu nyt turvallisuusneuvostosta. Ja ihmisoikeuksien suhteen ähm, universaalisuus on tärkeä. Nyt meillä on kaksi järjestelmää. Meillä on ähm, kaksi erillistä järjestelmää, joissa meillä on toimia valtioita, joissa äh, loukkaukset äh, ihmisoikeuksia vastaan niitä voidaan käsitellä ja sitten toisia, joissa näin ei ole, jotta, joten mitä enemmän valtioita nyt liittyy tähän mekanismiin, sitä laajemmin me saamme sen toimintaan. Sitten todisteinen kerääminen meillä on mahdollisuus perussäännön mukaan tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Näillä on nyt tapahtunut siellä Libyan viranomaisilla enemmän tai vähemmän samat todisteet kuin meillä on. Todisteita on erittäin paljon. Täytyy säilyttää mielessä että koska kyseessä on rikosoikeudellinen menettely, me emme voi ryhtyä tekniseksi neuvonantajaksi, sillä meidän täytyy käsitellä näitä asioita oikeudessa. Voimme jakaa tietoa mutta meidän täytyy aina säilyttää jonkinlainen äm, pieni etäisyys, mutta yleisesti ottaen yhteistyö on ollut erittäin erittäin hyvää myöskin todisteiden keräämisen osalta ja muutoin, joten me emme odota, että tässä tulisi olemaan mitään ongelmia. Sitten tämän päästä aivan loppuun. Saifin tuminen oikeuden eteen. Mielestäni on ollut hyvin suureksi avuksi se, että perussäännön sumien mahdollisuuksia on käytetty hyväksi, on tärkeää, että me kaikki jatkuvasti rohkaisemme Libyan viranomaisia niin, että he tekisivät tämän perussäännön puitteissa töitä, ja näin on tapahtunut. Ja, ähm, nyt Haluatteko lisätä jotakin, Jennifer? Kiitos jälleen kerran tästä mahdollisuudesta puhua. Täällä halusin vain puhua muutamasta Olivien mainitsemasta seikasta. Minä tein työtä tutkintatimin kanssa Haagissa. Me aloitimme työmme marraskuussa ja me saimme niin hyvää yhteistyötä aikaiseksi tutkinnan yhteydessä libyalaisten kanssa, että meille annettiin paljon apua todist- todisteaineiston keräämisessä. Me saamme paljon todistusaineistoa heiltä. Jos ajatellaan, että Mahmoud Al-Dagdi, joka mainittiin tänään, tai Saif al-Islam, lähtivät niin, että kaikki asiakirjat oli siellä toimistoissa edelleen. Joten siirtymäkauden neuvosto, oma kuten he ovat sanoneet, tuhansia, tuhansia puheluita ja muuta tietoa, joten syyttäjä selitti yleisesti, minkälainen tapaus hänellä oli siellä. Hänellä oli osittain samat todistajat ja niin edelleen kuin meillä olisi ollut ja enemmänkin. Eli todella uskomme, että vakavasti on valmisteltu tätä tutkintaa oikeudenkäyntiä, mutta tuomareiden on tehtävä lopullinen päätös. On vaikea arvioida, miten tuomarit reagoivat, ehkä haluavat suullisen kuulemisen, niin kuin Libya on esittänyt, tämä pyyntö on edelleen pohdinnan kohteena. Me uskomme, että periaatteessa asetetaan kalenteri tälle prosessille, ei ehkä kokonaan vihreää valoa, mutta sanomme, että palatkaa, kertokaa meille, mitä tapahtuu. Ja tämä on varmasti tärkeä vaikutus Libyaan, kun Tripolissa – tapasimme syyttäjän. Hän on hyvin tietoinen riippumattomuudestaan. Hän sanoi, että tämä on minun prosessini ja te olette nyt ulkopuolisia, mutta kun keskustelimme, kävi ilmi, että luultavasti 80 prosenttisesti hänellä on julkista tietoa. Esimerkiksi haaste, jolla esitetään, että tämä ei ole tuomioistuin käsiteltävissä. Nyt on siis julkinen asiakirja, joka selittää, mitä he tekevät vaikka hän ei olisi alun perin ajatellut, että tällainen asiakirja tulisi laatia, koska se ei ole syyteen tapojen mukaista. Näin avataan mahdollisuus libyalaisille ja muille nähdä, mitä siellä tehdään, ja tämä on tärkeä kansainvälisen rikostuomioistuimen panos tässä. Kuolemantuomiokysymys. Kuten varmasti tiedätte, Romassa on keskusteltu paljon, ääripäiden kantoja on ollut paljon. Minun käsitykseni on se, että perussäännössä on sellainen määräys, että se ei haijastele tai vaadi valtioita muuttamaan kantaansa kuolemantuomioon, mutta tuomioistuin käsittelyn osalta varmasti kansainvälisen tuomioistuimen tuomarit haluavat tähän puuttua ehkä, mutta kuten Olivia sanoi, tällaisista ei ole ennakkotapauksia. Libya piti mielenkiintoisen puheenvuoron toukokuussa 16. päivä työllisyysneuvostossa – Libyan edustaja luki siellä puheenvuoron, jonka mukaan oli tärkeää ottaa huomioon kaikki uhrit Libyassa riippumatta siitä, kuka on rikollinen näissä tapauksissa. Tämä on valtava tehtävä varmasti tässä on katsottava, mitä tapauksia hoidetaan ensin. Ehkä on vaikea ensin käsitellä Gaddafin tappaja verrattuna muihin, mutta tärkeää on siis, että käsitellään kaikki uhrit ja heihin liittyvät tapaukset. Yhteistyö kansainvälisen yhteistyön, yhteisön kanssa on tärkeää, koska he tarvitsevat tukea meiltä. Eli voivat kysyä esimerkiksi sitä, miten, missä järjestyksessä kannattaisi jotkut tapaukset hoitaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Kirilov lyhyesti. Eh, eh, Anteeksi, mutta en saanut mitään eh, vastausta kysymykseeni, joka oli Uskotteko, että on toimijoita sekä Libyassa että mahdollisesti täällä, jotka eivät ole kovinkaan kiinnostuneita siitä, että Sefalil Islam joutuu tuomion eteen, tuomioistuimen eteen? Ja tar- uskotteko, että tarvitaan lisää poliittista painostusta, jotta tämä voidaan saada aikaan? Anteeksi, yritin vastata siihen hyvin diplomaattisesti, ehkä liian diplomaattisesti. Tämä oli siis liian diplomaattista. On tärkeää että eh, tämä painostus tulee yhteistyössä eh, rikostuomioistuimen kanssa. Ja tapahtuuko tämä sitten ehm, kansallisten viranomaisten kanssa vai muutoin, niin se on jotakin, mitä tulee pohtia, mutta tietenkin kaikissa tapauksissa on henkilöitä, jotka eivät halua tällaisia korkean tason ehm, ihmisiä tuoda vastuuseen, mutta meidän pitäisi kaikkien ajaa vastuuvelvollisuutta. Libyalaiset voivat sen itsekin tehdä. Se ei välttämättä tarvitse olla kansainvälinen rikostuomioistuin. Oikein paljon kiitoksia. I- ihan lyhyesti, ihan todella lyhyesti. Niin, sanoakseni, että yhteyksistä, joita minulla on ollut libyalaisten kanssa viikonloppuna, todella oli sellainen käsitys, että jotkut voimat pyrkisivät siihen, että – al Islam ja muut saataisiin pidettyä tuomioistuin käsittelyn ulkopuolelle ja jopa nyt juonittaisiin nykyjärjestelmää vastaan. Ja tämä voisi olla taustana siinä, että todella hirvittävän väärinkäsityksen jäl- takia on kohdeltu näin kansainvälistä rikostuomioistuinta. Samalla oltiin tietoisia siitä, että tämä todella luo huonoa imagoa Libyalle – ja samalla kaikki olivat hyvin halukkaita yhteistyöhön kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, mutta tuo juuri löytyy sieltä taustalta niiden ihmisten ajattelun takana, jotka ovat vastuussa näiden kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijöiden vangitsemisesta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys nyt Edustaja Salafranca vielä kerran. Kiitoksia puhemies. Haluaisin tietää jotain Gaddafin tukijoiden humanitaarista tilanteesta. Tämä on kysymykseni. Kiitoksia. Maybe short if you can... Uh, Ehkä ihan lyhyesti, jos se on mahdollista. Voittekaan lyhyesti kommentoida. And Mr. Salafranca to make it clear. Edustaja Salafranca, kysymys ei ollut ilmeisesti ihan selvä. Edustaja Maier. Eh, no, contestado en... Niin kiitoksia. Todellakin kysymykseni ei nyt tullut vastatuksi. Gaddafin tällainen oikeudeton pidätys, onko tässä tutkimusta järjestetty? Oli syytöksiä liittyen Gaddafin tukijoiden kidutukseen, jotka ovat, van, heidän, jotka ovat vankilassa. Mikä on tilanne, mutta tiedättekö kuinka paljon pidätettyjä on? Se olisi mielenkiintoista. Näette, miten tärkeä aihe tämä on meille, joten pyydän vielä kerran vastaamaan. Pyrin vastaamaan ihan lyhyesti. Gaddafin oikeu, tamaton tappaminen. Kaikki kaikki rikokset kaikkia tahoja kohtaan on tutkittava. Kaikki ehkä saada tuomioistuimen esen, mutta Gaddafin tappaminen voi olla sotarikos. Sitä syyttäjä siis voi tutkia, mutta on katsottava, mitä tapauksia tutkitaan, on otettava huomioon täydentävyys, mitä tapauksia hoidetaan ensin, miten todisteita voidaan saada ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä on kysymys, josta meillä on toimivalta ja joka voisi olla rikos, joka on meidän toimivallassamme ja jota me katsomme kyllä. Kyllä, tähän kiinnitetään huomiota. Sitten pidätettyjen Gaddafia puoltavien pidätettyjen asema. Maaliskuulta 2012 on raportti, jonka mukaan tuhansia pidätettyjä on ja pahoinpitely kidutusepäilyitä on. Tämä on ollut prioriteetti meillekin keskusteluissa libyalaisten kanssa. On pidetty tärkeänä sitä, että nämä on annettava nämä pidätetyt kansallisille viranomaisille. Katsottava, mihin rikoksiin he ovat ehkä syyllistyneet ja joka tapauksessa tuomitaan kidutus ja pahoinpitely, mutta tuosta raportista löytyy lisätietoa. Maybe I'll just add briefly that... Lisäisin ehkä nopeasti, että libyalaiset ovat myös sanoneet, että he aikovat tutkia Gaddafin teloittamista. Tämä ei ole varmaankaan heidän pääprioriteettinsa, koska heidän täytyy myös katsoa, mitä julkisuudessa ajatellaan. Jos tämä on ensimmäinen syytös, niin sitten vaikutelma voi olla, eh, vastaanotto voi olla kielteinen, mutta Gaddafin eh, teloittaminen on myös väärä viesti ja he ymmärtävät sen. Sitten eräs tapa, jolla ICC voi toimia, on se, että katsomme niitä, jotka ovat aktiivisia Libyan ulkopuolella, ovat korkeatasoisia, ovat lähteneet Libyalta, mutta ovat vielä ehkä mukana. Ja katsomme, että ovatko syyllistyneet rikoksiin mandaattimme alla. Libolaiset ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Monet ihmiset ovat heidän oikeusalueensa ulkopuolella, mutta jos lukee lehtiä, niin huomaa, että perhe voi olla vielä hyvinkin aktiivinen ja on turvallisuuskysymyksiä, joita valtiot voivat käsitellä Libyan kanssa. Ähm, katsoa, miten tällaisia tilanteita voitaisiin hallita. Kiitos oikein paljon, Roa Shua Goldman ja Shantse, siitä, että olitte täällä tänään. Toivomme teille todella menestystä oikeus on tärkeää meidän valiokuntamme ja koko parlamentti teitä tukee. Kiitos. Okay, now we continue because we would like to... No niin, nyt jatkamme, kun haluamme saada kokouksen päätöksen aikataulun mukaisesti. Seuraavana digitaalisen vapauden strategia EUn ulkopolitiikassa mietintö, jonka esittelee edustaja Saake. Haluaisin pyytää häntä esittelemään tämän mietinnön. Olkaa hyvä, edustaja Saake. Um, What... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tänään käydään ensimmäistä keskustelua työasiakirjan pohjalta, jonka olen jakanut varjoesittelijöiden kanssa, mutta myös puhunut kansalaisten sidosryhmien kanssa online. Ja haluaisin pyytää nyt vähän panostusta, jonka pohjalta voin sitten ensimmäisen luonnoksen tehdä virallisesta mietinnöstä. Meillä parlamentin jäsenillä on nyt uniikki mahdollisuus luoda strategiaa digitaalisesta vapaudesta ulkopolitiikassa. Voisin painottaa vain joitain keskeisiä kysymyksiä, jotka tähän liittyvät, koska tämä on todella valtavan laaja, todella vallankumouksellinen ala, kun katsotaan, miten tämä vaikuttaa päivittäiseen elämään, mutta myös ulkopolitiikkaan. Jotta saisin parempaa rakennetta, noudattaisin tämän työasiakirjan rakennetta. Se on siellä asiakirjan nipussa ja pyytäisin, että kollegat puhuvat ennen kaikkea prioriteeteistaan ja ehdotuksistaan. Ehkä tämän viikon kuluessa, jos ei tänään, niin sitten voin ottaa nämä ehdotukset huomioon ennen ensimmäistä luonnosta. Näin voimme mahdollisimman rakentamassa hengessä tehdä yhteistyötä. Kuten mainitsin, teknologia ja varmaan kollegat tämän jo tietävätkin, vaikuttaa vallankumouksellisesti elämäämme näin syntyy paljon muutoksia ja liikehdintää Euroopan unionissa, mutta myös unionin ulkopuolella. Jotain politiikkaa on, jotkut jäsenvaltiot ovat pitäneet internetin pääsyä perusoikeutena. Komissio on samaa mieltä siitä, että digitaalisen vapauden pitäisi olla Kööpenhaminan kriteereiden joukossa uusia ehdokasmaita pohdittaessa. Close Connect-strategia esitettiin vähän aikaa sitten ja näin digitaalista vapautta pidettiin osana ihmisoikeuksia. Sama koskee EUn ihmisoikeus- ja demokratiarahoitusvälinettä. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että se, että kansalaisille annetaan valtavaikuttamismahdollisuuksia. Tähän pitää olla sopivat politiikat. Tämä koskee monia ulkopolitiikan aloja. Me olemme nähneet, mitä arabikevään aikanaan tapahtunut näiden maiden kansannousujen yhteydessä. Meidän on katsottava tasapainoa turvallisuuden, nettiturvallisuuden ja uusien uhkien välillä suhteessa niihin vapauksiin, joihin kansalaisilla voi olla oikeus tämän teknologian kautta. Meidän pitää katsoa kauppa- ja kehityskysymyksiä, ja me voimme hyötyä siitä, että voisimme diplomatiassa toimia tehokkaammin, kun käytetään uutta teknologiaa myös painotan nyt muutamaa huolenaihetta, joihin meidän pitäisi kiinnittää huomiomme. Toisaalta on uudenlaisia turvallisuusuhkia. Viime kuukausina on nähty Flame-viruksen vaikutuksia. Aikaisemmin Stuxnet hyökkäys Iranin laajemmin. Meidän on kysyttävä itseltämme, miten suhtaudutaan uusiin uhkiin, ketä voidaan pitää tässä vastuullisena ja onko tällainen kyberhyökkäys sotatoimi artiklan 5 mukaan esimerkiksi. Euroopan parlamentti on lähtenyt pohtimaan tietoverkkoja strategisena infrastruktuurina. Näiden verkkojen suojeleminen on keskustelun aihe, joka keskustelu käy nyt kuumana. Toisaalta jos yliarvioimme uhkia, joita saattaa syntyä näistä uusista uhkista, niin syntyy pelkoa ja tällä voi olla vaikutuksia suuntaan, jota emme ollenkaan toivo. Meidän on oltava siis hyvin varovaisia ja katsottava kysymyksiä, kuten niitä, miten ei huolehdita turvallisuudesta. Turvallisuuden ja vapauden tasapaino on saatava siis oikeaksi. Jos ihmisoikeuksia katsotaan, niin näemme, että ihmisoikeusponnistelut ovat siirtyneet nettiin. Ja YK on esittelijä ilmaisuvapauden osalta on myös painottanut sitä, että netin kautta voidaan ajaa perusoikeuksia, kuten ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta. Eli nyt voidaan jakaa paljon tietoa ja myöskin toimittajat voida toimia uudella tapaa erilaisten medioiden kautta. Ja koska tällä lailla niin paljon potentiaalia ihmisoikeuksien osalta. Nähdään myös, että pyritään valvomaan ihmisiä teknologian kautta, joko valvonnan kautta, sensuroinnin kautta ja hyökkäämällä kansalaisia vastaan. Jotkut hallinnot pystyvät todella käyttämään näitä välineitä painostusvälineinä enemmän joissain maissa kuin meidän yhteiskunnissamme. Samalla tällaisten painostavien maiden ja meidän demokratioiden välillä erot hämärtyvät vähän kaupan, tutkimuksen ja kehityksen, teknologian jakamisen kautta, viennin kautta nähdään, että jotkut todella haitalliset kohdennetut teknologiset järjestelmät ovat viennin kohteita ja niitä viedään tällaisiin sortaviin valtioihin. EUssa puuttuu tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Ja mielestäni nyt on aika huolehtia siitä, että politiikkamme ottaa huomioon kehityksen teknologian saralla. Siksi meidän on tehtävä yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa, politiikan tekijöinä ja hallituksissa. Ihmiset eivät voi hoitaa tätä yksin, koska infrastruktuuri, tietokoneet, ohjelmistot ovat yritysten kehittämiä pitkälti, joten meidän on huolehdittava siitä, että on hyvää rakentavaa yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Samalla on otettava huomioon kansalaisyhteiskunta, suuri yleisö, käyttäjät. Tämä pitäisi olla tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat. EU voi lisätä panostustaan auttamaan yrityksiä, jotka ovat ongelmissa. Meillä on esimerkkejä paljon. Esimerkiksi suurin telekomyritys Vodafone, joka joutui sulkemaan internet ja mobiilipalvelut valtion puolelta, jotta haitattaisiin kansalaisten toimintaa. Olisikaan heitä auttanut, jos he olisivat saaneet poliittista tukea, kun heihin kohdistetaan tällaisia äärivaatimuksia. Sitten oman politiikkamme lisäksi on paljon enemmän ongelmia, jotka liittyvät internetin hallintaan sinänsä. Miten ollaan yhteydessä eri sidosryhmiin, niin että voidaan huolehtia siitä, että internet voi olla organisesti kehittyvä avoin järjestelmä, mutta samalla – suojellaan sitä sopivin toimin, kun ajatellaan kehittyviä talouksia ja muita globaaleja toimijoita, jotka pyrkivät valvomaan yhä enemmän internettiä ja käyttävät omaa organisaatiotaan tässä työssä. On tärkeää, että EUlla on hyvin selkeä ajatus ja strategia siitä, mitä me haluamme saada kansainvälisistä foorumeista irti ja että voimme olla rakentavassa yhteistyössä – monitasoisessa lähestymistavassamme, jossa otetaan huomioon yritysmaailma, kansalaisyhteiskunta, loppukäyttäjät ja muut, niin että voidaan huolehtia siitä, ettei estetä ihmisoikeuksien kehittymistä, talouden kehittymistä sitä kautta, että rajoitetaan toimintaa internetissä ja muuten digitaalisessa maailmassamme. Vaikka puhutaankin vaikutuksesta EUn ulkopolitiikassa tällä hetkellä, niin tässä paljon puhutaan vaikutuksesta ihmisoikeuksiin ja muihin aloihin. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että oma politiikkamme on järjestyksessä, että voisimme olla luotettavan näköisiä maailmassa. Emme voi täysin sataprosenttisesti erotella sisä- ja ulkopolitiikkaa tässä. Mainitsin muutamia, muutamia mahdollisuuksia vielä ja sitten päätän puheenvuoron ja voimme näyttää keskustelun kehityksen alalla. Jopa köyhemmissä ja perinteisesti vähemmän kehittyneessä maailmassa uusi teknologia voi hyvinkin tuoda mitä mahtavimpia mahdollisuuksia, että voidaan vastata kriiseihin, katastrofien jälkeen, voidaan selvittää tilannetta, huolehtia sitä, että apu päätyy oikeaan paikkaan. Tässä uusi teknologia voi olla suureksi avuksi. Meidän pitäisi myöskin päästä eroon digitaalikuilusta, saada kaikille pääsy internettiin – näin voidaan lisätä, helpottaa pääsyä tiedon lähteelle, saada kulttuuria ja muuta tueksi kehittyvissä talouksissa. Oma läsnäolomme osalta EUna maailmassa meidän pitäisi ajatella nyt vähän luovasti. Ei ainoastaan perinteisesti sitä, miten sitä voidaan käyttää diplomatian alalla – tukea yhteyksiä ihmisten kesken, kulttuurien kesken ja myöskin ääriliikkeiden vastustamistyössämme. Meillä on jo hankkeita Euroopan unionissa, joissa on paljon potentiaalia. Europeana esimerkiksi nettisivu, jossa jaetaan kulttuurisisältöä EUsta. Tämä on todella jäävuoren huippu, vain paljon meillä on tehtävänä. Nyt kun ulkosuhdehallintoa rakennetaan, kehitellään, ei pitäisi jättää ulkopuolelle mahdollisuuksia, joita uusi teknologia meille suo. Sama koskee niitä mahdollisuuksia, joita meillä on kotona. Paljon tietoa on meidän toimielimissämme täällä Euroopan unionissa. Sitä tietoa voitaisiin jakaa, se olisi relevanttia ihmisille EUn sisällä ja rajojemme ulkopuolelle. Uuden teknologian käyttö on mahdollista, voidaan antaa avointa tietoa ja näin osoittaa, että me olemme avoimia ja mielellämme annamme ihmisten kommentoida työtämme osana päätöksentekoprosessia, eikä tässä pysähdytä EUn rajoille. Yhteenvedonomaisesti kauppa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pitäisi virtaviivaistaa niin, että saadaan vipuvaikutusta EUlle. Ottaen huomioon teknologian nopea kehitys, on tärkeää ottaa tämä huomioon strategisella rakenteellisella tapaa, ottaen mukaan poliitikot, yritykset ja kansalaisyhteiskunta. Mielelläni teen kanssanne yhteistyötä tässä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Tuo on paradoksi. Halusimme EU-hun, jotta pääsisimme tällaisesta valvonnasta omissa kommunistisissa valtioissamme. Ja tietenkin pidetään hy- hyvänä uutta teknologiaa, mutta mitä älykkäämpi puhelin, sitä enemmän valvontaa. Tämän varmasti joudumme oppimaan. Edustaja Ludford. Thank you very much, Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä mietintö ja Kiitän kovasti työstä, jonka kollegani Maritia Charke on tehnyt tässä työasiakirjassa ja tiedän, että hän on yksi johtavista ihmisistä parlamentissa tässä aiheessa, joka on erittäin tärkeä. Kaksi kommenttia. Ensimmäinen liittyy viittaukseen sivulla kolme Flame- ja Stuxnet-viruksiin kuten hän sanoo, me uskomme, että nämä ovat siis vuotoja valkoisesta talosta, mutta joka tapauksessa Yhdysvaltojen Times on raportoinut, tätä ei ole vahvistettu, mutta ei kiellettykään, että Yhdysvallat mahdollisesti Israelin kanssa, todennäköisesti Israelin kanssa – eivät vain kehittäneet, vaan myös käyttivät äh, Stuxnettia Iranin ydinohjelmaa vastaan ja oletetaan, että se on vastuussa Flameista. Ja todennäköisesti, minä en ole mikään teknologiaihminen, mutta ilmeisesti Flamein merkitys on sit sellainen, että tavalliset viruksen torjunta, yritykset eivät sitä tunnistaneet. Se on toiminut kahden vuoden aikana, se on harmiton, mutta se kerää tietoa ja ilmeisesti täysin jäänyt tunnistamatta näiltä fiksuilta ihmisiltä, joka hiukan on nyt pelottanut kaikkia. Mutta nostin tämän asian esiin transatlanttisessa lainsäätäjien neuvostossa viime viikolla, kun käsittelimme kyberrikoksia. Ja meille puhui, enkä ole usko, että on mitenkään väärin mainita sitä, Kathy Ashtonin kyberrikos asiantuntija. Hän on virolainen ja hän kyllä, hänellä on kyllä pähkinä purtavana tässä Viron kyberpuolustuksessa ja nyt hän siis toimii ulkosuhdehallinnossa ja on hyvin asiantunteva. Hän kuitenkin viittasi, minä olen vielä saanut tarpeellisia linkkejä, mutta hän sanoi, että pari viikkoa sitten pidettiin kolme viikon konferenssi NATOssa, jossa oli huippuasianajajia ja jotka käsittelevät sitä, onko kyberhyökkäys sodan julistus. Minä keskustelussa vaan nostin esiin, tämä oli siis kongressin jäsenten ja meppien välinen keskustelu, että tämä e- ei mitenkään muuta meidän viitekehystämme. Oletimme, että että Yhdysvallat ovat kehittäneet kyberriko, äh, kyberaseita, mutta nyt siis äh, ovat nähtävästi käyttäneetkin niitä. Tämä aiheuttaa kyllä nyt sekaannusta sen suhteen, kuinka me käsittelemme koko tätä äh, kybersota-ongelmaa, kyberrikosongelmaa, erityisesti sitä, milloin kyberhyökkäys on todellista sotaa ja milloin sotalait soveltuvat tilanteeseen ja milloin rikosoikeus. Minä olen täysin tietämätön siitä, miten meillä on transatlanttinen korkeatason keskustelu kyberrikoksista, mutta miten ehkäisemme muita käyttämästä kyberhyökkäyksiä. En nyt oikein tiedä, minne olemme menossa tässä aiheessa, mutta tässä vaiheessa, mikäli Maritje ei tiedä tästä konferenssista, haluaisin kiinnittää hänen huomionsa siihen, koska meidän täytyy kyllä hiukan pohtia sitä, minne suuntaan olemme menossa. Tiedämme, että venäläiset ja kiinalaiset haluavat äh, kansainvälisen sopimuksen kyberaseiden valvonnasta. Ja EU:ssa ollaan hyvin epäileväisiä sen suhteen, koska he haluavat ikään kuin kansainvälisen hyväksynnän eh, sille, että valvotaan pääsyä internetiin, josta Marjet juuri varoitti. Emme halua mennä tuolle tielle, mutta miten me sitten hoidamme vihollistemme kyberhyökkäykset, jos ne ovatkin itse asiassa ystäviämme, jotka ne mitä tekevät. Tämän ajatuksen halusin kanssanne jakaa. Ja toinen ajatus liittyy tähän yhden käytön teknologian. Tietenkin meillä on asetuksia käyttöteknologioista, mutta nyt meillä on ollut keskusteluja joidenkin kansainväl- kansalaisjärjestöjen kanssa pelottavasta, vaarallisesta teknologiasta, jota kehitetään ja viedään ulkomaisille yrityksille ja tarjottu varmasti myös omille eurooppalaisille turvallisuuspalveluillemme, niin anteeksi, mutta näitä siis myydään messuilla Euroopassa ja meidän täytyy todellakin nyt tietää, mitä me oikein viemme. Meillä on valtaisa teknologinen kyky kuunnella viestintää ja valvoa sitä. Joten tuen hänen ehdotuksiaan tästä. If you want... Kiitos. Yleisesti ottaen, jos haluaa tehokkaasti valvoa, niin pitää antaa kansalaisten ilmaista itseään mahdollisimman vapaasti. Näin suluissa. Nyt edustaja Ojulan. Chairman, um, I also would say... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa, että tämä on erittäin tärkeä mietintö työasiakirja mielestäni. Ja halusin sanoa monia asioita, mutta Sara jo puhui tässä kyberturvallisuudesta erityisesti. Mielestäni kyberturvallisuus on jotakin, joka ansaitsee aivan oman asiakirjansa ja lähestymistapansa, sillä tässä tekstissä on paljon hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka on yhdistetty yhteen työasiakirjaan, mutta uskon, että Euroopan unionin pitäisi paljon syvemmin, nopeammin ja tehokkaammin käsitellä cyber, kyberturvallisuuskysymyksiä, sillä riskit ja riskit kasvavat päivä päivältä. Ja tämän vuoksi sanoisin, että jos tämä osa jää tähän mietintöön, meidän tulisi tarkastella, mitä muut toimielimet ja instituutiot ovat jo tehneet, kyberpuolustus, Naton kyberpuolustuskeskus Tallinnassa on jo muutaman vuoden kestellyt näitä kysymyksiä ja erityisesti tarkastelleet olemassa olevaa lainsäädäntöä eri jäsenmaissa, vertailut sitä ja meidän pitäisi muita organisaatioita ja toimielimiä tarkastellaan sitä työtä, mitä he ovat nyt jo tehneet. Ja tämä on jotakin, mitä mielestäni meidän tulisi tässä käsitellä, kun puhumme kyberturvallisuudesta. Meidän pitäisi kehottaa jäsenmaita tekemään paljon läheisempää yhteistyötä tällä alalla, sillä yhä me käsitämme, että kyseessä on yhteinen uhka, mutta yhä puuttuu tahtoa läheisempään yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen jäsenmaiden välillä. Sitten toinen asia, jonka halusin sanoa, liittyy uskottavuuteen. Mielestäni tämäkin on hyvin, tär- hyvin tärkeää, kun puhumme jäsenmaista ja vapauksista, joihin puheenjohtaja viittasi jo monta kertaa. Meidän pitäisi olla varovaisia itsekin siinä, kuinka pitkälle viranomaiset ja hallitukset voivat mennä ähm, kuunnellessaan tai seuratessaan puheluja ja internetviestintää. Viittasin tähän, koska minun maassani Virossa tästä keskustellaan erittäin paljon pääministeri toisen esiin, kuinka vapaita me olemme ja kuinka varmoja me voimme olla jos me otamme internetin vapauden mukaan ihmisoikeuksiin ja jos liitämme sen yhteiseen ulkopolitiikkaamme ja pyrimme olemaan positiivinen malli muille maille ympäri maailmaan. meidän pitää varmistaa myöskin, että kaikki on kunnossa meidän omalla takapihallamme. Ja tämä on ehkäpä yksi aspekti, jota voitaisiin ehkä käsitellä tässä parlamentissa äh, erikseen, ei ehkä täällä ulkoiseen valiokunnassa, mutta, mutta oikeissa valiokunnissa, joiden pitäisi tarkastella ihmisoikeuskysymyksiä meidän omien kansalaisistemme vapauksia. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gomez. I, I think it's very important. Minusta on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että kannetaan huolta digitaalisesta vapaudesta, kuten Marit on sanonut, mutta ilman turvallisuutta se on mahdotonta. Tässä on kyse perustavalaatua olevasta tasapainosta. Erityisesti tässä uudessa maailmassa, jossa nyt elämme, jossa olemme yhä riippuvaisempia kaikilla elämänsaroilla. Me emme tee mitään tänä päivänä ilman kyberrakenteitamme. Näemme, että väärinkäytökset ja valtioiden pyrkimykset rajoittaa kansalaisten oikeuksia luovat uhkaa ihmisoikeuksille ja perusoikeuksille, mutta toisaalta on monia ei-valtiollisia toimijoita, jotka ovat siellä ajaen eri asioita, eikä kukaan valvo niitä. Ja eri syistä ehkä todella rajoittavat vapauksiamme ja perusoikeuksiamme, mukaan lukien oikeus elämään, manipuloimalla ja käyttämällä kybermaailmaa hyväkseen. Päiväni alkoi tapaamisella, jossa tapasin asiantuntijoita, jotka puhuivat EUn kyberrikollisuuskeskuksen luomisesta Europolin yhteyteen. Tämä on todella tärkeää. Tässä on huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot asettavat sinne määrärahoja, jotka ovat tarpeen. Ilman niitä mitään ei tapahdu ja samalla on saatava jäsenvaltiot ymmärtämään, miten tärkeä yhteistyö on, jotta saadaan teho aikaiseksi kunnioittain perusvapauksia sallimatta sitä, että muut vaarantavat perusoikeutemme. Jos kyberrikollisuudesta puhutaan, voimme puhua lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ja kaikesta, mikä liittyy esimerkiksi myös ydinvoimaloiden turvallisuuteen. Eli tämä on valtava skaala. Todella tärkeät infrastruktuurit, jotka mahdollistavat rahoitusmaailman toiminnan maailmanlaajuisesti myös. Eli kuten Sarah sanoi, kun tapaamme amerikkalaisia kollegoita, huomaamme jälleen, että siellä on toisenlainen lähestymistapa – vaikka monista asioista voimme olla samaa mieltä, siinä mielessä voimme lähteä yhteistyöhön. Erityisesti meidän pitäisi saada amerikkalaiset ymmärtämään se, miten tärkeää on perusoikeuksien ja yksityisyyden suoja, mutta tasapaino tässä on löydettävä. Ja meidän pitää itsemmekin ymmärtää enemmän, mikä tässä on pelissä – me kaikki taidamme puhua, no ehkä joissain maissa on tällaista kokemusta, kuten Virossa, mutta on todella uskomatonta, miten voidaan haitata elämämme juuri kyberrikollisuuden kautta. Eli tämä on nähtävä myös tämä mietinnön puitteissa, joka tulee ulkoisen valikunnasta vaikutukset tietenkin, kun puhumme globaalista maailmasta. Kiitos oikein paljon. Kyberturvallisuusmietintö on sinänsä olemassa. Se on tiedostettava, mutta aivan kyllä. Edustaja Salafranca. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä työasiakirjasta. Tässähän ikään kuin on uudelleen muotoiltu oma mietintö. Tämä on erittäin tärkeä mietintö, hyvä asiakirja, hyvin rakennettu, jossa tehdään yhteyksiä e- erilaisten toisiinsa vaikuttavien aiheiden välillä meidän päivittäisen elämäämme vaikuttaa internet hyvin paljon ja siksi turvallisuus ja verkon käytön vapaus on erittäin tärkeä esittelijä. Sanoikin tämän, tällä välin meillä on armeijoita, jotka eivät enää taistele fyysisiä vihollisia vastaan ja meillä on fyysisiä vihollisia, joilla ei ole todellisia armeijoita käytössään. Tässä täytyy olla varovainen. Eräs tärkeä asia, josta tässä mietinnössä puhutaan puheenjohtaja, on internetin käytön vapaus ja ihmisoikeudet puhutaan Kiinasta, Sudanista, Tunesiasta ja monista muista maista. Ajatellaanpa nyt vain arabikevättä Mutta eräs ihmisoikeusjärjestö kysyi 1700 ihmiseltä Kuubassa, kuinka pitkälti heillä on käytössään internet tai mobiilipalveluja ja tämä tulos oli erittäin mielenkiintoinen ja tämäkin voitaisiin ehkä ottaa mukaan tähän mietintöön. Kuka sitten ohjaa internettiä, kuinka tämän voi eh, saada hallintaan. Tätä voitaisiin yhdessä katsoa EU-ssa. Te tiedätte, että meillä on hyvin paljon suuria internetpalvelun tarjoja ja tärkeää on, että EU-ssa eh, edistymme asiassa. Sitten kysymys, joka liittyy vientirajoituksiin kaupallisissa rakenteissa. ja liikemaailmassa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. On katsottava, mikä on laillista ja tässä selvästi tarvitaan selkeitä pelisääntöjä, jotka menevät pidemmälle kuin komission suuntaviivat, erityisesti niissä tapauksissa, joissa Euroopan unioni asettaa kaupalle sanktioita, mutta talouskriisin aikana me tarvitsemme selkeitä pelisääntöjä ja moraalisia, eettisiä sääntöjä, jotka ovat yhteensopivia EUn säädösten kanssa. Ja sitten tämä ajatus digitaalisesta diplomatiasta, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tämä osio keskittyy enemmän kulttuurisiin kysymyksiin, mutta meillä on mahdollisuuksia yhteistyöhön ja joissain parlamentaarisissa foorumeissa, kuten Eurolat yleiskokouksessa, pystymme edistymään digitaalisten välineiden kautta. Ja ehkä tässä kohdassa kulttuurillisten asioiden lisäksi voitaisiin mainita muitakin hyödyllisiä välineitä. Ja sitten mitä tulee yleiseen periaatteeseen olla rajoittamatta teknologioita, jotka edistävät rauhaa. Meidän tulisi viitata tiettyihin alueisiin, joita tarkoitamme. Yhteistyösopimuksia on ok, mutta meidän on katsottava yksittäisiä tapauksia ja niitä suhteita, joita EUlla on jokaisen kolmannen maan kanssa. Ja lopuksi puheenjohtaja olemme nähneet teknologian aikakauden, ydinvoiman aikakauden, internet-aikakauden, mutta kaikki tämä kehitys ei ole muuttanut ihmisluontoa. Ja si- Tällä on kuitenkin voima muuttaa maailmaa. Tämä on mielenkiintoinen mietintö, erittäin kiinnostava. Eri ulottuvuuksia on käsitelty erittäin hyvin ja olemme samaa mieltä siitä, että EU täytyisi olla eturintamassa, kun päätetään asioista tällä tärkeällä saralla ja me tarvitsemme eurooppalaista eh, politiikkaa. Kiitos paljon. Ongelmana on se, että nuoret kokoontuvat pelaamaan omaa peliään. Miksi kokoontuvat sitten ylipäätään, no en tiedä. Yhteenveto. sitten olkaa hyvä. So much for... Kyllä, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä alustavista kommentista. Uskon, että muutamat asiat tulivat selkeiksi ja haluaisin selventää yhtä vielä, Sille suurin osa kommenteista keskittyy turvallisuuteen, turvallisuuden vahvistamiseen ja kuten puheenjohtaja huomautti, erillinen turvallisuutta käsittelevä mietintö on sede valiokunnassa olemassa Joten kun otetaan huomioon, kuinka paljon asioita meidän on käsiteltävänämme, jättäisin tämän kysymyksen tähän erilliseen mietintöön. Tietenkin meidän täytyy yhteys siihen pitää. Emme voi sitä poistaa keskustelusta, mutta erityisesti edustaja Gomezille vastauksena se, mitä me olemme oppineet lähestymisestä terrorismin vastaisessa sodassa on se, että Kukaan ei ole sitä vastaan, että käyttäisimme oikeita keinoja uhkia vastaan, mutta olisi epäviisasta ryhtyä sellaiseen toimintaan, joka rajoittaisi meidän vapauksiamme ja auttaisi itse asiassa vihollista. Ja tätä, tämä on jotakin, mitä pitäisi välttää. Tässä viittaisin myöskin kollega Sarah Ludfordiin, joka puhui viruksista ja siitä, mistä ne mahdollisesti ovat lähtöisin ja mitä kansainvälisen yhteisön pitäisi tulla näiden asioiden tehdä näiden asioiden suhteen. Me tarkastelemme näitä asioita ja on hyvin tärkeää keskittyä siihen, mitä me haluamme saada aikaan ja mitä eri sidosryhmät, jäsenmaat, toimielimet, mutta myöskin muut, esimerkiksi yrityssektori, haluavat tehdä, joten tämä on hyvin suuri haaste ja odotan sitä mielenkiinnolla vapauden ja turvallisuuden tasapainossa. Tämä liittyy myöskin Kristin Ojulandin kysymykseen. Hän toi aivan oikein uskottavuusasiat esiin. Sitten edustaja Salafranka, olen samaa mieltä. Diplomatian tilalla tässä on vielä tilaa olen samaa mieltä, että teknologia on muuttanut meidän elämämme, mutta ei ihmisluontoa sinänsä. Joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia pohtia, onko tilanne aivan uusi vai onko meillä uudenlaisia soveltavistapoja olemassa oleville laille erilaisissa uudessa konteksteissa. Tässä palaamme taas kyberturvallisuuteen on rikoksia, joita tehdään internetin avulla. Esimerkiksi varastettua tavaraa voidaan myydä internetissä, mutta tämä ei ole kyberrikos. Kyberrikoksessa teknologia itsestään on tämän rikoksen väline. Tässä meidän täytyy olla hyvin selkeitä ja minä pyrin olemaan hyvin täsmällinen, jotta voisimme tuottaa eurooppalaista lisäarvoa yleisesti. Ensimmäisessä luonnoksessani, kun laadin sitä, Äh, olen samaa mieltä tässä kriisin aikana. Meidän täytyy olla hyvin varovainen. Emme, meidän ei tule liikaa luoda säännöstöä. Kukaan ei sitä hyödy, eivät kansalaiset, eivät yritykset, eivät kolmannet maat. Valitettavasti meidät tunnetaan byrokraattisesta taakasta ja asioiden menettelyiden liiallisesta monimutkaistamisesta. Tässä meidän täytyisi pysyä siitä kaukana, mutta samaan aikaan, kuten Sarah Lodford sanoi, meidän täytyy pohtia yksi käyttö- ja kaksi käyttöteknologioita. Kun me käsittelemme näitä uusia teknologioita, me myöskin osoitamme, minkälainen Eurooppa me olemme. Ja on sellaisia tilanteita, tässä jos kollegat ovat kiinnostuneita, voin puhua niistä enemmän, on tilanteita, jossa meidän periaatteidemme välillä on kuin verrattuna siihen, minkälaisia sanktioita sitten on. Tässä on hyvin suuria eroja ja meidän täytyy varmistaa se, että me olemme uskottavia emmekä auta itse asiassa vihollisiamme, jotka muuttuisivat vahvemmaksi meidän kansalaisiamme vastaan tai yrityksiämme vastaan tai yrityksiä vastaan, kun ne toimivat maissa, tietyissä maissa, jossa ää, valtava sensuuri tai valvonta puuttuisi viestintään. Tämä on suuri haaste, mutta uskon, että voimme kohdennetuilla politiikoilla siihen vastata. Minä odotan nyt keskustelua, joka perustuu lopulliseen tekstiluonnokseen – ja 29. elokuuta on tarkistusettämisen, takaraja ja sitten äänestämme mietinnöstä syyskuussa. Toivottavasti kesä tulee olemaan oikein mukava, mutta aikaa tälle työlle tulee kyllä olemaan. Kiitos. I would like to... Oikein paljon kiitoksia. Ennen kuin keskeytämme kokouksen, sanoisin, että me tapaamme kolmelta kolme kohtaa esityslistalla. Syyrian tilanne, Egyptin tilanne ja Bahrainin tilanne. Kiitos oikein paljon. Keskeytän kokouksen.